Okay, colleagues, I think we're going to make... No niin, kollegat, aloitetaanpa. Jos kaikki voisivat istutua paikoilleen, ole pahoillani, että aloitan hieman myöhässä. Äh, minä olin yllättynyt, että tapaamme tässä kokouksessa ja joudunkin kävelemään pitkän matkaa, koska yleensä aina tapaamme tuolla toisessa rakennuksessa, mutta nyt voimme aloittaa saman tien, koska meillä on Jean Lambert täällä vieraanamme hän ensimmäisessä tärkeässä kohdassa. Ensimmäinen kohta, esityslistan hyväksyminen. Voimmeko hyväksyä tämän esityslistan tällaisena, mitä muutoksia ei ole? Sitten sitten toinen kohta, puheenjohtajan ilmoitukset. Ensimmäinen ilmoitus on se, että 10. ja 11. heinäkuuta komissio ja alueiden komitea järjestävät hajautetun yhteistyön konferenssi. Sinne odotetaan yli 600 osallistujaa, paikallisia alueviranomaisista EU-sta, Afrikasta, ähm, latinalaista Amerikasta, AKT-maista siis. Ja äh, tässä puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden täytäntöönpanosta. Se on tärkeä aihe. Tämän äh, konferenssin ohjelma jaetaan teille juuri tällä hetkellä ja jos äh, olette kiinnostuneita osallistumaan, niin voitte niin tehdä. Ensi viikolla Strasbourgissa meillä on myös valiokunnan kokous. Sitä ei ollut alun perin suunniteltu näin. Se on lisätty maanantai-illalle kello kahdeksaksi ja silloin äänestämme tärkeistä asioista. Äh, EFSDstä, jos trilogi pääsee päätökseen tänään ja todennäköisesti myöskin erästä toisesta kysymyksestä, kapasiteetin rakentamisesta. Tämä järjestetään Winston Churchill-rakennuksessa kello kahdeksalta maanantai-iltana. Niin, anteeksi, siis valiokunnan kokous alkaa kello 7.30 ja sitten kello kahdeksalta meillä on äänestys. Ne on kaksi erillistä kokousta. Meillä on yhteiskokous budjettivaliokunnan ja ulkoasianvaliokunnan kanssa ja toinen on pelkästään meidän valiokuntamme kokous, mutta me pysymme samassa salissa ja jatkamme sulavasti toiseen kokoukseen. Aloitamme siis kello 7.30. Saatte sitten vielä erillisen ilmoituksen. Sitten on pöytäkirjan hyväksyminen kohta kolme. Teillä on pöytäkirjat 25. 26. tammikuuta, 24. 25. huhtikuuta ja 3. toukokuuta. Jos teillä on kommentteja, niin kertokaa ennen kokouksen päättymistä sihteeristölle, muuten nämä hyväksytään. Ja sitten teillä on koordinaattorin kokouksen päätökset 30. toukokuulta ja jos niihin ei ole kommentteja, niin sitten niitä pidetään hyväksyttyinä. Sitten komissio. Onko mitään ilmoituksia komissiolta? Ei, komissiolla ei ole mitään ilmoituksia meille. Haluaisin muistuttaa koordinaattoreita siitä, että me tapaamme kello kahdeksan aamulla. Meillä on aamiaistapaaminen. Jos henkilöstö voisi muistuttaa koordinaattoreita ja ilmoittaa sihteeristölle, kuka on tulossa – Kiitoksia oikein paljon. Hyvä. Sitten voimme saman tien mennä esityslistan kohtaan kuusi joka on kertomus vaalitarkkailuvaltuuskunnan matkasta Gambiaan. Se järjestettiin 6. huhtikuuta. Jean Lambert oli Euroopan parlamentin valtuuskunnan johtaja siellä. Jean antaa teille varmaan taustat, mutta siellä on ollut 22 vuotta autoritääristä hallintoa ja presidentti, sen jälkeen presidentti Jahai Jame voitettiin valittiin joulukuun 2016 presidenttivaaleissa, mutta äh, Jean voi kertoa tästä enemmän. Ole hyvä. Even though it was only at the start of April. Kiitos oikein paljon. Tuntuu siltä, kuin tästä olisi jo paljon aikaa, vaikka se olikin tuossa huhtikuussa. Ää, äh, kun olin tuossa välillä tosiaan koto, kotonakin, niin siellä ehkä sitten muut asiat, kuten vaalit, veivät huomioni. Kuitenkin tosiaan Kampian tasavallassa äh, toimitettiin parlamentti vaalit. Vaalitarkkailu mission johtaja herra Bosch ei vielä ole julkaissut loppuraporttia, mutta meillä on kuitenkin parlamentin valtuuskunnan kertomus kuusi jäsentä kuudesta maasta neljästä poliittisesta ryhmästä. Yksi heistä Cecil Kienke, joka myös on täällä paikalla tänään, eli me olimme kolme-neljä päivää, eli tuon lyhyemmän ajan tarkkailemassa itse vaaleja. Samalla tapasimme vaalikomitean edustajia, kansalaisyhteiskunnan edustajia eri puolilta, samoin poliittisia johtajia, poliittisten puolueiden edustajia myös kaksi, jotka viime joulukuisissa presidentinvaaleissa olivat olleet ehdolla. Ja tämä oli kyllä todella, todella mielenkiintoinen vaali tämäkin, koska tuolloin, niin kuin puheenjohtaja juuri sanoi, 22 vuoden ajan presidentti Jamen alaisuudessa hallinto tuli yhä autoritäärisemmäksi ja oli aika mielenkiintoista, että hän edes toimitutti vaalit joulukuussa. Seitsemän puolueen koalitio vastusti häntä ja voitti vaalit. Eli uusi presidentti Adama Barro, joka oli elänyt, asunut Lontoossa, eh, siis eh, maanpaossa, voitti. Ja hän oli tämän 2016 koalition ehdokas, sai vähän yli 43 prosenttia äänistä. Toinen ehdokas sai 39 prosenttia ja 17 prosenttia Mamu Kandelle äänistä. Eli odottamaton tulos joiltain osin. Ja kun sitten toimitettiin parlamenttivaalit tai niiden alla, kysymys oli siitä, että jatkaisiko tämä liittoumakoalitio 2016 ja asettaisiko se kaikkiin 53 vaalipiiriin nämä äh, yhteisehdokkaat vai lähtisikö liittouma purkautumaan ja asettamaan useampia ehdokkaita eri vaalipiireihin ja loppujen lopuksi eivät sitten taktisesta allianssista liittoumasta saaneet sopua aikaan, mutta erilaisia alueellisia sopimuksia kyllä näiden entisten liittolaisten välillä ja on sellainen vaikutelma, että jos heillä olisi ollut hiukan enemmän aikaa, niin olisi ehkä saatu aikaan sopimus siitä, mm, millä, missä vaalipiireissä mikäkin puolue liittoumassa olisi ollut vahvimmilla ja oltaisiin asetettu yhteisiä ehdokkaita, mutta joka tapauksessa suurin puoluepresidentin puolue katsoi, että heillä ehkä olisi tällaisessa liittoumasopimuksessakin oikeus useampaan paikkaan kuin muilla. No mutta tämä on joka tapauksessa eri vaalipiireissä liittoman ehdokkaat äh, olivat vastakkain 239 ehdokasta, myös äh, riippumattomia ehdokkaita eri äh, vaalipiireissä. Ja Kambian vaalijärjestelmä, äänestysjärjestelmä on aika mielenkiintoinen. Se ei perustu vaalilippuihin vaan äh, vaan jokaisella ehdokkaalla on oman värisensä vaaliuurna äh, ja sitten äh, pohjalla on hiekkaa ja kello ja ihmiset, ihmiset saavat pienen marmorikuulan, jonka he sitten laittavat sen henkilön urnaan, joka on oman ehdokkaan urna siis värin perusteella. Siinä on puolueen logo, valo, valokuva ja ehdokkaan väri. Ja sitten kun antaa oman äänensä, pudottaa kuulan oikeaan urnaan ja kuulee myös kellon kilahtavan, jolloin tietää, että ääni on, on saapunut perille. Ja näin tämä järjestelmä toimii niin, että vaaliurnat sitten tyhjennetään, hiekka tyhjennetään niistä ja nämä marmorikuulat Äh, kaadetaan tällaisiin astioihin, joihin mahtuu 200 kuulaa kuhunkin. Ja näitä sitten äh, katsotaan äh, vaalitarkkailijat, vaali järjestäjät kaikki katsovat, ahaa, oliko tässä 200 kuulaa? Kyllä oli, se on nyt täynnä. Ja sitten näin tämä laskelma tapahtuu. Se on hyvin nopea laskentamenetelmä myös yksittäisiä marmorikuulia ei toki lasketa, vaikka sekin olisi mahdollista. Mutta ää, nämä numerot saadaan näin tietoon. On myös laskettu hyvin tarkasti, kuinka monta ääntä päivän mittaan on annettu ja koska maassa on paljon lukutaidottomuutta, niin äh, tämä vaalijärjestelmä on hyvin avoin läpinäkyvä ja äh, se on kaikkien helppo ymmärtää. Toki tässä on sellaisia ongelmia, että esimerkiksi ennakkoääniä ei voi antaa, taikka ulkomailla asuvat äh, kambialaiset eivät voi äänestää ähm, vaalit toimitetaan yhtenä päivänä, mutta tämä on tällainen järjestelmä, jonka ihmiset voivat ymmärtää ja jota on helppo tarkkailla ja joka antaa myös nopeat tulokset. Vastoin kuin jotkut vaalit, joita olemme olleet tarkkailemassa muualla. Tämä toimii hyvin, mutta Kambian väestöhän on varsin pieni, joten ääniä annetaan ehkä, mikähän sen numero mahtoi olla, 800 tai 800 äänestäjää per äänestysasemaa, mm, joten tämä on helppo pitää vielä järjestyksessä. Pieni maa, missä on monia äänestyspisteitä. Mm, me taisimme päivän mittaan kolmen tiimin voimin käydä 40 pisteessä. Minä eh, olin pääkaupunki Banjulissa ja jotkut muut olivat sitten muilla kaupunkialueilla, toiset maaseudulla, joten me saimme kyllä varmasti aika hyvän kokonaiskäsityksen tilanteesta. Eh, sitten eh, vielä asioita, joita kirjasimme ylös. Sanoin, että ehdokkaita oli ennätysmäärä, ei kuitenkaan naisehdokkaita heitä oli 20. Heistä kolme valittiin, joten tämä on luonnollisesti asia, johon puutuimme ja puhuimme tästä puolueiden kanssa ja järjestöjen kanssa, jotka demokratiaa ja kehitystä maassa tukevat. Mitä taas tiedotusvälineisiin tulee, niin kuin totesit, hallinto on ollut varsin repressiivinen pitkään, joten voisi kuvitella, että ja eikä ole ollutkaan vahvaa mediaa, mutta nyt se on muuttumassa. Muissa naapurimaissa, esimerkiksi Senegalissa, ää, aletaan nähdä, että kannattaa lähettää jopa kirjeenvaihtajia Kambiaan ää, ja ihmiset ää, ovat valmiit puhumaan toimittajienkin kanssa. Ää, valtion yleisradioyhtiö oli todella halukas tekemään kaikkensa, jotta kaikki ehdokkaat saisivat yhtä paljon aikaa mediassa saada äänensä kuuluville. Aikaa oli vähän, myös laitteistot ovat varsin puutteellisia, kameroitakaan ei oikein ole, mutta kyllä siellä tehtiin hyvin paljon, jotta mahdollisimman monet ehdokkaat saivat äänensä todella kuuluville radiossa tai muuten. Joten tiedotusvälineiden kehittyminen, median kehittyminen äh, on varmasti asia, jota tulemme äh, seuraamaan ja se varmasti tulee myös etenemään hyvin nopeasti. Mitä tulee äh, tuloksiin, niin UDP oli selkeä voittaja 31 ehdokasta. Sitten koalitiopuolueetkin aika hyvin keräsivät paikkoja 11 paikkaa kolmelle puolueelle, jotka kuuluivat tähän liittoumaan 2016. Sitten entisen presidentin puolue voitti viisi paikkaa perinteisillä alueillaan. Ja mm, mm, presidentinvaaleissa 17 prosenttia saaneen ehdokkaan puolue oli ainut puolue, joka, jolla oli ehdokkaita kaikilla alueilla ja se sai sitten 5 plus 1 paikkaa yhden riippumattomaan. Mutta kyllä nyt on siis yksi selkeä enemmistöpuolue ja näin ollen meille sanottiin ja loppuraportissamme tulemme siihen myös viittaamaan. Ajatellaan, että ketkä ehkä tulevat tekemään yhteistyötä tuon uuden parlamentin kanssa, jotta se onnistuu toimimaan parlamenttina, parlamenttina, joka ei ole vain presidentin kumileimasin. Tämä tulee olemaan haaste jatkolle, mutta tässä oikeastaan niitä avain kysymyksiä, joita halusin nostaa esiin nyt ennen kuin todella tuo virallinen vaalitarkkailukertomus julkaistaan. Olemme hyvin kiitollisia myös henkilökunnalle, joka oli mukanamme. Kaikki toimi aivan mainiosti ja yhteistyö sujui koko tämän vaalitarkkailuvaltuuskunnan puitteissa erinomaisesti. Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon Jean. Haluaako Cecil Kienge sanoa jotain tästä vaalitarkkailumissiosta? Ole hyvä, Cecil. Kiitoksia. Minä haluaisin aluksi kiittää Jean Lambertia hänen tekemästään työstä parlamentin valtuuskunnan johtajana, koska me teimme erinomaista yhteistyötä ja nämä asiat, jotka hän esitteli, olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Tämä on työtä, joka opetti meille hyvin paljon, erityisesti kun ajattelee mm, tätä hyvin erikoista vaalijärjestelmää, myöskin sitä, että tässä oli kyse eh, diktatuurista, joka ensimmäistä kertaa järjesti vapaat vaalit. Me kyllä opimme hyvin paljon paikan päällä. Halusin eh, lisätä vielä erään asian kaksi huomiota. nämä tuomarinaiset, jotka tapasimme, heidän kykynsä ja pätevyytensä, he pyysivät, että heitä tuettaisiin heidän työssään ja että perustuslakituomioistuimesta tulisi riippumaton, joka mm, tällä hetkellä riippuu ulkomailta tulleista tuomareista. Me olimme kaikki hyvin vaikuttaneita näiden naisten mm, pätevyydestä ja vahvuudesta. Meidän täytyy tukea näitä naisia. Olemme osoittaneet, nähneet, että he ovat vahvoja ja he kykenevät reagoimaan. Ja toinen asia ei liity suoraan meidän matkaamme Gambiaan, mutta se kiinnostaa meidän valiokuntaamme. Euroopan unioni on yksi niistä maista, mantereista, joka saa hyvin paljon, Gambia, ottaa paljon gambialaisia pakolaisia vastaan, vaikka Gambia onkin hyvin pieni maa, niin heitä tulee paljon. Mutta nyt meidän pitäisi vahvistaa äh, tukujärjestelmää näille ihmisille sekä heidän integraatiotaan vahvistettava täällä, mutta myös Ähm, tuettava heitä siellä paikan päällä, äh, koska monet äh, ihmiset äh, täällä haluavat nyt palata takaisin kotiin järjestelmään, joka toimii. Meidän on tuettava Gambia, jotta se selviää tästä siirtymävaiheesta, koska se on nyt luopumasta diktatuurista ja pakolaisia on hyvin paljon, vaikka maa onkin pieni. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoroja? Heidi. Thank you very much uh, for... Kiitoksia näistä ilahduttavista vaaleista ja mukavasta raportista. Jean mainitsi, että Euroopan parlamentin täytyy tukea valmiuksien rakentamista maassa. Ja ymmärtääkseni joitakin kysymyksiä liittyy myös oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Miten te arvioitte sen, minkälaisia mahdollisuuksia on saada aikaan tällainen pehmeä siirtymävaihe oikeusvaltioperiaatetta noudattaen kaikilla eri alueilla. Ehkä minäkin voisin lisätä vielä muutaman huomion. Ensimmäinen liittyy liittyy siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu, koska tietenkin me vältimme tässä katastrofin. Loppujen lopuksi järjestettiin vaalit, vaikka tästä olisi voinut tulla jälleen yksi epäonnistunut valtio. Mutta miten tässä onnistuttiin? Johtuiko se siitä, että järjestelmä oli kestävämpi? Johtuiko se kansainvälisen yhteisön tuesta? Mikä oli se tekijä, jonka takia tuossa järjestelmässä pystyttiin tekemään tämä rauhanomainen siirtymä ja järjestää rauhanomaiset vaalit. Ja meidän on tehtävä äh, poliittisesta kestävyydestä osa tätä äh, kestävyyden rakentamisprosessia eikä pelkästään taloudellista kestävyydestä. Me tunnemme Gambien hyvin omassa maassamme, koska ihmiset matkustavat sinne, se on äh, haluttu matkailukohde. Teidän matkan oli lyhyt, mutta varmasti teille kerrottiin poliittisen kriisin vaikutuksesta talouteen ja voimmeko tehdä enemmän, kun kyse on kuitenkin pienestä maasta, voimmeko tehdä enemmän, että voimme varmistaa, että maa olisi kestävä myös jatkossakin. Me emme ole tätä maata tutkineet täällä valiokunnassa, ainakaan minun puheenjohtajuuskauteni aikana vielä. No, jos nyt ajatellaan, eh, mikä hyödyttäisi eh, edistyksen aikaansaamisessa, mm, niin kuin Cecil totesi, niin oikeuslaitoksen uudistaminen on äärimmäisen tärkeää niin, että saadaan aikaan sellainen oikeuslaitos, joka toimii tehokkaasti Kambiassa kambialaisten eh, puolesta ja reilusti. Esimerkiksi mitä tulee asian ajajien liittoon, niin siellä on joitain todella dynaamisia eh, naisia, jotka todella haluaisi rinnalleen, jos oikeuteen joutuisi. Tämä jotenkin sai meidät kovin toiveikkaaksi. Siellä on todella potentiaalia ja he olivat valmiit todella tekemään työtä ja yrittämään auttaa maataan, koska he tunnistavat, kuinka tärkeää tämä on heidän maalleen ja juuri tämä tuomari kysymys niin, että saadaan aikaan järjestelmä, joka toimii. Niin, että oikeuslaitos on todella toimiva ja mitä he sanoivat sitten siitä, minkälaisia tuomareita maassa ehkä aiemmin on nimitetty, oli heidän mielestään huolestuttavaa, mutta vaikka nämä vaalit nyt sujuivat varsin rauhanomaisesti, niin yksi puoluejohtaja jo kertoi aikovansa haastaa vaalituloksen. Tässä oli myös kysymyksiä siitä, mitenkä presidentin vierailut maan eri osiin voitiin nähdä kampanjointina puolueen puolesta. Kyllä ehkäpä tulevaisuudessa saattaa syntyä tilanteita, joissa vaalitulos haastetaan ja siksi tarvitaan todella vankka oikeuslaitos, joka voi sitten näihin väitteisiin vastata. Ja tärkeää on se, että kansalaisten luottamus vaalijärjestelmään äh, säilyy, koska usein ajatellaan, että jos oikeusvaltio ei kuitenkaan äh, toimi, niin miksipä, miksipä edes vaivautua uurnille. Jotkut ihmiset, joiden kanssa puhuimme, olivat huolissaan siitä, että tietyt investoinnit olivat olleet ongelmallisia, koska jos presidentti päättäisi syystä tai toisesta että yritys ei eh, täytä sääntöjä ja määräyksiä, joista vastikään on päätöksiä tehty, niin sitten yritys saattaisi joutua ongelmiin ja tämä aiheuttaa epävarmuutta eh, investoijille. Ja tällainen oikeusvaltio eh, epävarmuus on vaaraksi investoinneille. Mitä tulee matkailualaan, matkailuteollisuuteen, kyllä mutta mm, jälleen on kysymys siitä, miten sitä kehitetään mm, ilman ympäristön tuhoutumista. Tiedän, että huolia on ollut ympäristön tuhoutumisen alalla esimerkiksi köyhät ihmiset tai ihmiset köyhyyden vuoksi ehkä riisto käyttävät luonnonvaroja ja se ei vaan... Nyt ympäristö tietenkin tästä on jo kärsinyt ja tätäkin varten tarvitaan tukea maalle niin, että voidaan varmistaa se, että matkailu ei lähde väärille raiteille ja että ihmisten äh, mahdollisuuksia ja elinkeinoja suojellaan. Ajatellaan myös maataloutta. Kyse on alueesta, joka on hyvin hedelmällinen ja siksipä mm, maatalous on, voi olla hyvin tärkeä elinkeino sekin yhdistettynä matkailuun ja jotakin varten tarvitaan infrastruktuureja. Tästäkin meille puhuttiin. Presidentin vaihtumisen jälkeen ihmiset tuntevat, että nyt he voivat hengittää on jälleen hyvällä tuolla ja ajatellaan parlamenttivaalien äänestysvilkautta 42 prosenttia, niin tämäkin on tietenkin vielä haaste. Mutta tällaista optimismia ja tulevaisuuden uskoa maassa nyt on. Ja median tukeminen, oikeusvaltioperiaatteen tukeminen, parlamentin toiminnan tukeminen ja talouskehitys ovat kaikki hyvin tärkeitä. Kehitys on todella no- nopeaa ja täytyy huolehtia siitä, että tämä optimismi ei valu hiekkaan. Ihmiset sanoivatkin, että jos olisi työpaikkoja ja demokratia niin eihän kukaan täältä haluaisi lähteä. Kyseessä on kuitenkin aika pieni väestö. Tässäpä tämä, kiitoksia. Yeah, you can make results. Noin pienessä maassa voi saada nopeita tuloksia aikaan, jos on oikeat välineet. Näen täällä eh, henkilökunnan, joka oli mukana valitarkkailuvierailulla. Tääk eh, varmaan eh, kirjaa nämä ylös. Hän tulee puhumaan Gambiasta jossain vaiheessa. Emme ole pyytäneet komissiota lähettämään tänne virkailijoita Gambiasta, mutta komission jäsen täällä varmaan kirjat ylös tämä lisää on kyse tästä kestävyyden ja suunnittelun lisäämisestä, koska on tärkeää, että tuemme maita niiden demokraattisessa siirtymässä taloudellisen kestävyyden ja kaiken muun kannalta. Kiitoksia Jean, että annoit meille näin hyvin äm, tarkan raportin tästä hyvin mielenkiintoisesta vaalijärjestelmästä Ähm, ja sanoitte, että tämä toimii, tämä äh, marmorikuulajärjestelmä. Äh, ihmiset olivat hyvin shokissa siitä, että yhdistyvässä kuningaskunnassa ei tarkisteta henkilöllisyyttä. Menee vain paikalle ja sanoo, että kuka on. Äh, mutta niin, jokaisessa maassa on omat erityispiirteensä vaalijärjestelmissä. No niin, voimme kiittää Jeania siitä, että hän tuli tänne paikalle. Ja menemme sitten esityslistan kohtaan seitsemän. Kiitetään nyt ensin Jeania ja sitten asiantuntijat tulevat istumaan tänne ylös. Okay, colleagues, we're now going to move on to item seven. No niin, ja sitten mennään esityslistan kohtaan seitsemän. Eh, avoin ja vastuullinen luonnonvarojen hoito kehitysmaissa metsät. Tässä on kyse eh, luonnonvarojen kestävästä käytöstä kehitysmaissa erityisesti metsissä. Ja tämä liittyy siihen, että kerrotaan myös eh, matkasta Kameruniin. Alun perin vaikutti siltä, että me voi järjestää tätä kertomusta Kamerunin matkasta, mutta nyt meillä kuitenkin on henkilö täällä kertomassa siitä. Ja nyt on hyvä, että voimme yhdistää nämä asiat, se mitä metsis, sen hoidossa tapahtuu. Se on tärkeää ei pelkästään kehityspolitiikan kannalta, vaan myöskin ilmastonmuutoksen kannalta. Me tiedämme sen, jos emme hoida metsiämme kestävästi, se ei vaikuta pelkästään näihin maihin, vaan koko planeettaan. Ja siksi olemme erittäin iloisia, että voimme yhdistää nämä kaksi eri asiaa. Eli ehdottaisin, että meillä on nyt tämä asiantuntijoiden tutkimuksen esittely ja sen jälkeen Ähm, esittely tästä TV-valiokunnan matkasta. Teillä on nyt äh, minulla tässä vasemmalla puolellani herra Patrick Varms, joka äh, on äh, maailman maa- metsätalouskeskuksesta ICRAFista ja myöskin hänen kollegansa Peter Minan samasta järjestöstä. Tai te voitte itse kertoa enemmän järjestöstänne ja siitä, mihin se on erikoistunut. En tiedä, kumpi teistä haluaa puhua ensin, herra Worms, olkaa hyvä. Kiitoksia. Vaikea tehtävä pitää tiivistää 70 sivun raporttiesitykseen niin, että saatte hiukan vaikutelmia kuvaa siitä, miten hallinnoidaan luonnonvaroja ja miten sitä hoidetaan näissä maissa. Muutama sana meistä. Kansainvälinen peltometsäviljelyn tutkimuskeskus tutkii, toimii Nairobissa. Sen tehtävä on tutkia puiden roolia maatalousmaisemassa. Sanotaanko maisemia ja yritämme ymmärtää, miten eläimet, kasvit, ihmiset ja puut – voivat toimia paremmin yhteen hyödyttäen kaikkia. Tietysti luonnonvarojen sääntely on ratkaisevan tärkeä tässä mielessä, koska aina on tällainen konflikti sen välillä, että halutaan välitön hyöty jostain hakkaamalla ja myymällä ja sitten pidemmän aikavälin hyödyt, jotka johtuvat hallin, vastuullisesta hallinnoinnista näin ollen metsätalous on tässä hyvin tärkeässä roolissa ja tänään yritän kertoa teille hiukan tästä tutkimuksesta, miten yritimme tässä saada aikaan. Halusimme ymmärtää, mikä rooli avoimuudella, vastuuvelvollisuudella, jotka ovat tietysti toivottavia piirteitä, miten ne vaikuttavat ja paikan päällä näissä kehitysmaissa, jotka saavat kaikki huomattavasti tukea EUlta ja toimimme todella klassisella tavalla tutustumme kirjallisuuteen ja sitten ta- tarkastamme syvällisesti Kamerun ja Ghanaa, Tansania ja olen ymmärtänyt, että ihmiset, jotka vertaavat Kamerunissa voivat myös osallistua tähän jatkossa. Nämä kolme maata valittiin, koska ne ovat eri vaiheissa EUn eh, e FLECT-prosessia ja koska jokainen kattaa ainakin yhden Afrikan päämetsäalueen saadaan hiukan kuvaa siitä, miten eri alueet liittyvät näihin sääntelyprosesseihin. Ennen kuin mennään yksityiskohtiin, haluaisin vain muistuttaa siitä, mistä nyt puhumme. Afrikassa on paljon väestöä ja tämä sopii yhteen puiden kanssa Afrikassa. Tämä tarkoittaa sitä, että riski siitä, että afrikkalaiset väestö väärinkäyttää puustoa, että saadaan lyhyen aikavälin hyöty. Riski on suuri, mutta potentiaali käyttää äh, puita kestävällä tavalla on myös yksi, yhtä suuri mahdollisuus. Pitäkää tämä mielessä, kun tässä edetään. Mitkä olivat puitteina tutkimuksessa? Klassisesti tutkimme juridisia puitteita, jotka tukevat asioita, kuten tiedonsaantia, jota rohkaistaan tieteellisyyspohjaa ja virastojen vastuuvelvollisuutta, tarkastamme julkista tietoa, onko se saatavilla, tuleeko sitä ajoissa, onko se ymmärrettävää, että on eri sidosryhmiä, jotka käyttävät tietoa hyväkseen ja tarkastelemme avoimuutta myyntiluvissa, joita hallitukset myöntävät ja kun oikeuksia myös myönnetään tähän, myönnetään tähän liittyen. Ja ehkä vieläkin tärkeämpää, miten tuloja hallinnoidaan, kun niitä alkaa tulla. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuuvelvollisuusmekanismi on tärkeässä roolissa ja sitten tietysti yksityisen sektorin kansalaisjärjestön pitää voida ymmärtää, mitä tapahtuu, ja vaatia vastuulle eri toimijoita järjestelmässä. Avoimuusvastuuvelvollisuus on tämä pelin nimi, ja tässä tutkimuksessa on kehitetty sitten avoimuutta. Mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä? Tämä tarkoittaa äh, tarkkaa ajankohtaista kokonaista tietoa. Kaiken pitää relevanttia saatavissa ja pitää ottaa sidosryhmät huomioon. Se on varsin vaihtelevaa, koska tietysti on professoreita, jotka tekevät kansallista tutkimusta. He tarvitsevat varsin erilaista tietoa kuin paikallisyhteisöt, joilla, joilla on ehkä vain pari vuotta koulutusta. Ja sitten tarvitaan jatkuvaa tiedonantoa suunnitelman vaiheesta, miten hallinnoidaan näitä näitä luonnonvaroja, kun täytäntöön pannaan ohjelmia ja eri politiikkoja. Tässä tärkeää on rakentaa luottamusta sidosryhmien kanssa. Ja tämä on yksi vaikeimpia asioita saavuttaa. Vastuuvelvollisuus on kyse, on kyse uskottavuudesta, kun valvotaan prosesseja, kun myönnetään oikeuksia ja myönnetään äh, kerätään tuloja, raportointimekanismit, kuinka hyvät nämä menetelmät ovat käytännössä, miten ne hyvin ne toimivat käytännössä teoriassa, miten ne voidaan parantaa. Jatkuvasti pitää sopeuttaa tiedonkeruuta ja metode, analyso, analysointimetodeja, että ymmärtää, mitä tapahtuu ja toimia sitä näin kaikilla tasoilla. Joten ennen kuin mennään yksityiskohtiin tutkimuksessa, meidän täytyy ikävä kyllä ottaa huomioon sellainen seikka, että trendit metsätalous ovat siellä huolestuttavia. Tässä on menty taaksepäin. Tässä hiukan luettu luettavampi taulukko. Haluaisin teidän ymmärtävän pari asiaa. Ensinnäkin kokonaismetsäalueen tämä suuri sininen alue, se vähenee jatkuvasti ja toiseksi ehkä vieläkin huolestuttavampaa, että aarniometsät, punainen väri, myös vähenee. Mutta voitte myös nähdä, että tällainen talous kehittyy vaaleanvihreä vanha, joka nousee nyt varsin nopeasti 2010-2015 kaudella. Se heijastelee kasv- istutetun metsän tai esimerkiksi tiikin, tiikmetsistön metsää. Tässä näette luonnonvaran, jo, joka vähenee ja heikenee, mutta kuitenkin taloudellinen toiminta alkaa parantaa sitten tilannetta. Sitten taustan jälkeen hiukan tuloksiin. Ensinnäkin päätulokset Flekt, VPA ja puutavara-asetus ovat pääpoliittiset välineet, kun joita te voitte käyttää, kun olette yhteydessä näihin maihin metsätalouden yhteydessä, eikä kyse ole vain maista, joita tässä on tarkasteltu, vaan koko maapalloa ajatellen. Tämä on huomattava määrä rahaa, 2000 200 miljoonaa euroa, jota on sijoitettu FLECT-hankkeisiin. Se on vaikuttanut myönteisesti avoimuuteen, vastuuvelvollisuuteen, hallinnointikysymyksiin. Ja vielä muistutan, mitä tässä yritetään saavuttaa rahalla. Halutaan toimia laitonta hakkuuta vastaan, pyritään parantamaan vapaaehtoisten kumppanuussopimusten hallinnointia ja tukea näiden maiden hallintoja, kun ne neuvottelevat täytäntöönpanevat sopimuksia eri sidosryhmien kanssa metsäsektorilla. Sitten mihin EU-varat sitten menevät. Sekin tiedon jakaminen, uudistukset, avoimuus, hyvän hallinnon peruskiviä. Sitten kohtuullisella tasolla investointiin, puutavaran laillisuuskysymyksiin ja sen hallinnointiin ja sitten vähiten siis, kotimaan markkinoihin. Tämä ehkä on kaikkein huolestuttavin asia, jonka voitte panna merkille tästä tutkimuksesta. Sitten tässä kuvassa, vaikea luettava, tässä kerrotaan, mihin varat on käytetty maakohtaisesti ja mihin rahat on käytetty sektoreittain. Ja täm, tässä on yksityiskohtaista tietoa loppupäätöksistä, joihin päädymme. Voitte itse lukea ne tästä tässä. Tämä on hiukan luettavan onneksi ja tässä kohtaa me tarkastelemme seitsemää eri tekijää alalla Afrikassa. Ensinnäkin juridiset puitteet. Mitä huomaamme, kun tarkastelemme näitä laisia puitteita, joiden kautta tuetaan tiedonsaantia, tieteelliseen perustuvaa, kesku, tieteeseen perustuvaa keskustelua vastuuvelvollisuutta. Kaikkein huomattavin edistys liittyy Liberiaan. Siellä on tiedonvapauslainsäädäntö, laki, joka hyväksyttiin 2010, mutta nyt seitsemän vuotta tämän jälkeen huomioon täytäntöönpano on vielä ollut varsin hidasta. Sitten Tansania ja Ghana Niilläkin on tällaista tiedonvapauslainsäädäntöä, ainakin teoriassa, koska sitä ei, sitä ei ole tavallaan lakia tehty. Mitään tällaisia lakeja ei ole Cameronissa tai Kongon demokraattisessa tasavallassa, ja täysin puuttuu myös tällaista tietoisuutta Ugandasta, mikä tällaisen lainsäädännön roolikaan edes olisi. Sitten kun puhutaan tiedon tarkkuudesta saatavuudesta yleisöllä tässäkin on suurta eroavuutta alueella. Esimerkiksi Kamerun, siellä saadaan tietoa suoraan verkosta, mutta kuten hyvin tiedätte, suurin osalla väestöä ei ole nettiyhteyksiä, joten käytännössä suurin osa ihmisistä ei saa niitä tietoja, joiden pohjalta voisivat tehdä päätöksiä. Liberiassa tilanne on paljon parempi. Tieto metsävaroista, hallinnoinnista on julkisesti saatavilla Uganda, Ghana, Tansania tieto on teoriassa saatavissa, mutta käytännössä sitä on todella vähän. Sitten avoimuudesta, esimerkiksi myyntiluvat ja oikeuksien myöntäminen. Kongo, Mosambik, ainakin niillä on laillinen tiedonsaantimahdollisuus myyntiluvissa, niin edelleen kameron Tansania ja Ghana. Siellä ei ole avoimuutta tai tietolainsäädäntöä, niin siellä on hiukan vaikea ymmärtää, mitä oikein tapahtuu. Sitten Keski-Afrikan tasavalta, siellä on pakko ilmoittaa paikallisille sidosryhmille useitakin kuitenkin rikotaan. Sitten mitä tulee tulojen hallinnointiin, Nigeria, Angola, Kongo julkaisevat tietoa taloudellisista ja muista kysymyksistä, jotka liittyvät metsätalouden tulopuoleen, Ghana, Tansania, varat menevät valtion kassaan, todennäköisesti hiukan vähemmän avointa, kun ei oikein tiedä, miten jatkossa rahat sitten käytetään. Sitten mitä tulee hallituksen valvontaan, olemassa olevan laatuun, Kamerun, Kongo, Liberia, niillä on riippumattomia valvontaelimiä. Tansaniassa ei ole tällaista tarkkailumekanismia tällä hetkellä. Ja sitten vastuuvelvollisuusmekanismit. Tilanne on suurin piirtein samanlainen kaikissa maissa, jos on tätä tarkastelet. Vähän tietoa on saatavilla sisäisistä vastuuvelvollisuusmekanismeista. Sitten vielä lopuksi, mitä tulee sidosryhmien osallistumiseen, kansalaisyhteiskunnan yritysten osallistumiseen, mukanaoloon. Suurimmassa osassa maita on jonkinlaisia sääntöjä, lainsäädäntöä olemassa, tiedon saantivaatimuksia, niiden avoimuusvaatimuksesta, mutta yksityinen hallinto, todennäköisesti hallinnoi erityisesti metsäkysymyksestä. Mitä tulee näihin mekanismeihin, voimme löytää kaksikin asiaa. Ensinnäkin eri tahot, mekanismit, joita on, vapaaehtoiset kumppanuussopimukset, sertifikaatit, vaikka pitäisi toimia yhteen. Usein ne ovat tällaisia erillisiä aloitteita, niiden välillä on vähän vastavuoroisuutta, eikä ole juurikaan merkkejä siitä, että nämä eri aloitteet toimivat hyvin yhteen. Joten tavallaan tämä liittyy yhteen, yhteisen ongelmaan alueella. Projekteja yritetään koordinoida, mutta käytännössä se ei oikein toimi. Sitten oli hyvin vähän merkkejä tukemaan sellaista hypoteesia, että FLECT VPA kannustaa kestävää metsätaloutta paikan päällä houkuttelee uusia jäseniä flect mekanismiin huolimatta siitä, että on todistettu siitä, että laillinen puumyönti puolivetin lisääntyy näiden mekanismien ansiosta. Sitten avainhaasteita kuitenkin ovat sellaiset seikat, kuten markkinoiden kasvu niin, että EU ei juurikaan ole mukana. Ensinnäkin on valtava kasvua kotimaisessa kysynnässä, mitä tulee metsätaloustuotteisiin ja samoin Kiinasta kysyntä on, alkaa olla suurta. Sen toiseksi suuri osa teollisuudesta on tavallaan harmaata taloutta näkymätöntä ovat pienhakkaajia, jotka eivät käytä metsäkoneita, ei välttämättä ole laisia myyntilupia, ja tämä edustaa oli 70 prosenttia Gaanan ja Kamerunin kaltaisilla markkinoilla. Nämä ihmiset ja pienet yritykset ovat vastuussa suuresta osasta laitonta hakkuuta. Joten kun tarkastellaan tätä kaikkea, minkälaisia suosituksia voisimme esitellä, esittää EUlle ja teidän valiokunnallenne? Ensinnäkin olisi suositeltava, että laajennetaan määritelmää laillisuudesta näissä välineissä Flektissä ja VPAssa, jotta otetaan mahdollisimman laajat takuut mukaan ja varmistetaan yhteisön oikeudet ja edut. Toiseksi olisi hyötyä siitä, että puhuttaisiin suurille markkinoille, erityisesti Kiinalle, jotta tänne integroituisivat flake järjestelmän kaltaiseen järjestelmään, kun tuovat puutavaraa Saksasta, ah, anteeksi, <laughs> Afrikasta. Sitten pitäisi keskittää huomiota ja investointia, toimia kotimaisille puumarkkinoille erityisesti, kun tuotanto on pientilolta pitkälti peräisin. Sitten kapasit, valmiuksia pitää ra- valmistaa valvonnan seurannan lisäksi, koska tämä auttaisi tavoitteiden saavuttamisessa. Sitten viideksi meidän pitäisi tehostaa synergiaa näiden eri välineiden välillä ja tässäkin EU voi olla mukana. Ja vielä lopuksi meidän pitäisi alkaa miettiä jonkinlaisia kannustimia kestävän metsähoidon edu, eteen Afrikassa ja globaalisti. Tässäkin pitäisi keskittyä pien metsän kasvattajiin ja tarkastella jotakin välineitä, esimerkiksi preemiohinnoittelut tai merkinnät mutta jotta tässä voitaisiin toimia hyvin ja tehokkaasti, niin ensin meidän täytyy saada parempi kuva koko tilanteesta. On oikeastaan aika vähän tietoa olemassa kustannuksista ja hyödystä, joita FLEC PPA-kaltaisista järjestelmistä ja EUTRstä syntyy. Yleensä julkisessa kassasta nämä on maksettu, on on vähän tukea äh, lupamaksuille, kilpailukykykysymykseen ja niin edelleen. Nämä ovat haasteita, mutta myös mahdollisuuksia voitaisiin lisätä valvontaa ja FLEC-tavoitteita voitaisiin kannustaa YK julkilausuman mukaiseen toimintaan ja keksiä ja kehittää mekanismeja, sellaisia tukea mekanismeja, jotka perustuvat tuottavuusperusteiseen rahoitukseen, vahvistaa vastuuvelvollisuutta, avoimuustavoitteita, afrikkalaisissa instituutioissa ja voisimme rohkaista myös julkisen ja yksityisen, yksityisen sektorin kumppanuuksia Afrikassa. Sitten lopuksi vielä mu- Gaanasta muutamia tietoja. Se on pitkälti laskenut metsätalouden varaan ennen kuin öljyn hyödyntäminen alkoi, ja näin ollen se on menettänyt 34 prosenttia metsäpeitteistä 90 jälkeen. Maa päättyi hyväksyä Flekt otti käyttöön FLECT-järjestelmän kahdesta syystä. Edelleenkin pääsevät eu markkinoille, 60 prosenttia maan tulee tänne. Sitten toiseksi tämä on myös väline, jotta voidaan parantaa sisäistä hallintoa, voidaan uudistaa sektoria, joka oli aiemmin erittäin heikosti hallittu. Sitten vapaaehtoinen kumppanuussopimus allekirjoitettiin 2009 ja ratifioitiin 2010, ja kansallinen puutavaran laillisuusvakuutusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön juuri näinä aikoina. Hyvä uutinen siis. Sitten vaihtoehdot EUn tuelle täällä halu, täytyy investoida mahdollisimman paljon pienimittaiseen hakkuuseen. Gaanassa tämä tarkoittaa yli 80 prosenttia puutavarasta, jota markkinoidaan kotimaisesti tai menee vientiin. Se työllistää 138 000 ihmistä. Ja juuri tällä hetkellä on varsin vähän laillisia väyliä näille tuottajille joten laillisuuden parantaminen on todellakin välttämätöntä. Pitäisi lisätä oikeudellista tilaa näille tahoille. Tarvitaan välineitä, jotta ihmiset voivat varmistaa kestävän metsätalouden sääntöjen noudattamisen. On varsin vähän toimijoita näillä alueilla. Tämä tarkoittaa teknistä tukea. Pitää oppia kokemuksista niissä maissa, joissa järjestelmät ovat jo operatiivisia ja lisätä konsultaatio kautta eri, eri sidosryhmien kanssa, erityisesti pientuottajien kanssa jälleen. Tässä siis tämä lyhyt puheenvuoro, jolle me valmiita vastaamaan teidän kysymyksiinne nyt. Hey, thank you very much. Uh, maybe give the... Kiitoksia oikein paljon. Annan nyt puheenvuoron ehkä ensin herra Marcelesille. Eh, ehkä haluatte kertoa matkasta, vai haluatteko puhua tästä? Ehkä haluatte kertoa siitä, mitä näette siellä paikan päällä. Ja ehkä olisi hyödyllistä selittää kollegoille, koska on näitä eri EUn aloitteita, mitä ne oikeastaan tarkoittavat, FLECT ja muut. VPA tai hallinnoida paikan päällä. Flektiä käytetään siihen, että voidaan vastata EU-markkinoiden lisensiointitarpeisiin, eh, koska ehkä tästä pitäisi saada vähän enemmän selityksiä, koska ehm, ihmiset täällä eivät ole metsänhoidon asiantuntijoita, eh, vaan kehitysyhteistyön. Mutta annan nyt herra Marcellesille puheenvuoron. Ole hyvä. Merci, madame la présidente. Donc, je vais vous présenter... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja kerron missiosta työmatkasta Kamerunin toukokuussa. Meitä oli viisi, kolme meppiä, on verran Lopes Aguilar ja minä, Doug Sander valiokunnasta ja sitten Ines vihreistä. Me tapasimme valtavasti eri henkilöitä kolmen päivän aikana mm, yritysmaailman edustajia, yhteiskunnan edustajia, hallinnon edustajia tietenkin, EU-edustajia, jotka ovat mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa ja haluaisimme kiittää EUn delegaatiota heidän tekemästään työstä. Tästä oli todella suurta hyötyä, että pureuduttiin kunnolla tähän kysymykseen aika nopeasti. Tämä ja Sitten siirry näihin suosituksiin, joita tämän matkan perusteella voitaisiin tehdä, koska mehän nyt kuitenkin saimme nähdä eri asioita ja olemme sitä mieltä, että Euroopan unioni voisi parantaa asioita, koska yksi kysymys, joka oli vasta esillä, oli, että pitääkö jatkaa tätä asiaa, kysymystä kannussa vai ei. Ja vastaus, jonka me saimme, oli, että kyllä voidaan jatkaa tätä metsälainsäädännön noudattamista, metsähallinto- ja puukauppaa flektiä, niin kuitenkin pitää ottaa joitakin relevantteja kysymyksiä esille, joita tämä flekt vaikuttaa todella myös käytännössä. Pitää muistuttaa näistä päivämääristä ehkä. Vapaakotan kumppanuussopimus Kamerunin kanssa tuli voimaan 2008 niin siis noin kymmenen vuotta on tässä kulunut. Meillä on nyt aikaa vielä hiukan ja vuosien tähän vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen osapuolet voivat vielä päättää eri aiheista tai jatkaa yhteisymmärryksen pohjalta. EU kannattaa tarttua tähän tilaisuuteen ja ottaa esille aiheita, joita olen luettelun, jotka ovat olennaisen tärkeitä ajatellen jatkoa. Ensinnäkin kaikki, mikä liittyy hallinnointiin, avoimuuteen, korruptioon, todella tärkeitä kysymyksiä kaikki. Meillä on näistä moniakin esimerkkejä jo aikaisemmassa raportissa ollut. Haluaisin nyt keskittyä muutamiin kysymyksiin avoimuudesta, korruptiosta ja hallinnosta. Me selvästi totesimme, että Flect VPAn täytäntöönpanossa on selkeitä ongelmia, aika yksinkertainen syy, nimittäin tällainen valtavat erot ministeriöiden välillä. Ministeriöt eivät ole yhteydessä juurikaan toisiinsa. Kaikki tekevät omaa, omia asioitaan, valtiovarainministeri, metsätalousministeri, ympäristöministeri ja niin edelleen, tai jos on vastuussa kaivoksista, että ne ei voida oikein toimia tehokkaasti Flekti- ja VPA-kysymyksissä. Sitten toisaalta sovelletaan lainsäädäntöä. Cameronin, tässä Saimassa olen kuvata, lakeja kyllä on, se ei ole mikään ongelma, kyllä niitä on mutta todellinen täytäntöönpano puuttuu kentältä. Ja sitten vielä, mitä tulee VPA-mekanismiin, jo, jos halutaan sertifioida puun alkuperä, se on varsin monimutkaista, eikä tätä kautta voida sitten sertifioida puutavaraa. Tätä pitäisi yksinkertaistaa ja näin voidaan toimia myös korruptiota vastaan, koska mitä monimutkaisempi järjestelmä on, niin sen helpompi on sitten joka vaiheessa äh, turvautua korruptioon, joten yksinkertaisesti olisi todella toivottavasti vielä, kun puhutaan laista, laeista, niin pitäisi viedä loppuun tietysti metsälainsäädäntö, ja sitä pitäisi alkaa sitten toteuttaa käytännössä. Ehkä vielä palaan yhteen seikkaan, joka otettiin tässä jo esille. On tietenkin tällainen net, verkkoportaali, josta nähdään metsän tila, tilanteesta, saadaan tietoa. Se on ollut se oli, se se, se, näitä tietoja todellakin pitäisi päivittää, ihmisellä ei edes ole nettiä, mutta vaikka olisikin, niin tällaisia tietoja oikein ei saa, koska pitäisi päivittää näitä tietoja ja järjestelmä pitäisi toimia paremmin. Sitten vielä yksi asia, joka on mielestäni merkittävä ja jota tässä jo kommentoitiin, on koordinaatio tai oikeastaan koordinaation puute eri ohjelmien välillä liittyen YK Red-ohjelmaan ja Flektiin jotakin samantyyppisiä hankkeita, kun puhutaan metsätaloudesta, niin oikeastaan ei ole sellaista koordinaatiota, joka mahdollistaa tehokkaan työn. Sitten vielä voidaan mainita, että silläkin on merkitystä, että koordinaatiota olisi enemmän, erityisesti integroitaisiin metsät avoimuushankkeeseen, mitä tulee kaivonnais, kaivonnaistalouteen Liberiassa. No, näin voitaisiin toimia siis myös Kamerunissa. Sitten vielä avoimuudesta ja hallinnoinnista. Cameron tällä hetkellä on laatimassa nettisivua metsien hallinnoinnista, mutta tällä hetkellä on ollut monia esteitä tämän edellä. Nyt ilmeisesti tilanne kuitenkin on ehkä paranemassa ja toivotaan, että äh, lokakuussa jotain uutta tulee aikaan, mutta EU ole kiinnitä huomiota vain näihin kysymyksiin. On monia muitakin ongelmia kuin nämä. Toivotaan vain, että tämä järjestelmä alkaa toimia. Sitten vielä yksi asia, toinen tärkeä seikka, kansalaisyhteiskunnan osallistuminen koko prosessiin. Jos todellakin Flekt on vaikuttanut myönteisesti Cameroniin, niin, niin yksi syy on, että todellakin kansalaisyhteiskunta on nyt mukana toiminnassa ja se on saanut oman äänen tavallaan. Siellä pitää ottaa esille, että EU on mahdollistanut sen, että kansalaisyhteiskunta voi olla mukana koko prosessin ajan se oli alkuvaiheessa hyvin mukana, kun alettiin toteuttaa vapaaehtoista kumppanuussopimusta ja flektiä, mutta se ei kuitenkaan ole pystynyt olemaan läsnä, kun on alettu täytäntöönpanna VPA-sopimuksia ja kun on arvioitu sen vaikutuksia. Mielestäni EU pitää tässä auttaa Kamerunia kumppanin maana olla mukana alussa, keskivaiheessa ja prosessin lopussa. Sitten Tästä aika, tässä raportissa todettiin, että ulkoista valvontaa on ollut, mutta tällä hetkellä sitä ei enää ole ja se on yksi ongelmista. Kaikki virastot ovat tämän todenneet, että todellakin tarvitaan ulkoinen riippumaton tarkkailija, joka voisi olla paikan päällä niin, että puutavara, joka saadaan Flect VPA-mekanismilta, on todellakin sertifioitu selkein, selkeiden sääntöjen pohjalta. Olisi vielä ehkä hyvä, että olisi tällainen asiantuntijakomitea, ei vain pelkästään Cameronissa vaan koko alueella Kongon että saataisiin selkeä kuva siitä, mitä siellä tapahtuu, ja voitaisiin koordinoida eri toimijoiden toimintaa. Kofi Annanin nimi tuli esille montakin kertaa. Siellä näin voitaisiin edetä hiukan täytäntöön panossa, mitä tulee FLECT-prosessiin tällä alueella. Ja muutenkin ajatellen trooppisia metsiä koko maailmassa. Sitten yksi tärkeä seikka, josta haluaisin puhua. Ei pidä tarkastella vain flektiä, niin kuin tässä jo todettiin, vaan nimenomaan flektiä ja EUn puuasetusta, koska nehän luotiin yhdessä, niiden pitäisi toimia yhteen. Flekt etelämaissa, mutta myös tässä pitää ottaa huomioon EUn tilanne. Ja EU-sakaan tätä ei oikeastaan käytetä kunnolla, niin kuin pitäisi. Sitten vielä lyhyesti muutama seikka me olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioilla ei ole tarpeeksi ihmisiä voimavaroja, taloudellisia voimavaroja, teknisiä voimavaroja, jotta viranomaiset voivat asianmukaisella tavalla tehdä työnsä. Esimerkiksi Alankomaissa kyllä toimitaan aika hyvin, mutta esimerkiksi Belgiassa, Belgi, Belgian tulee ennen kaikkea puuta kannusta, mutta se täällä on vain yksi henkilö, joka tekee puoliaikaista työtä. Tietenkään ei ole minkäänlaista kapasiteettia voida kunnolla tehdä tämän tyyppistä työtä. Sitten toiseksi seuraamukset, jos todellakin halutaan lähettää selkeä viesti, kun tiedetään, että suurin osa puutavarasta, joka tulee EU-hun, on laitonta puutavaraa, riskialtista puuta, silloin tarvitaan todellisia sanktioita. Alankomaat on ottanut tällaista käyttöön, mutta muut ei, joten Belgia ei, joten pitää käyttää EUn painoarvoa, ei vain ajatellen EUn kotimaista puutavaraa, vaan myös ajatellen puutavaraa muualta, joka tuodaan tänne. Ja sitten pitää vaihtaa tietoa viranomaisten välillä. Vielä lopuksi yksi tärkeä seikka, niin kuin jo sanoin aikaisemmin, mutta otan sen uudestaan esille, koska se tuli selväksi kaikille toimijoille, nimittäin Kiinan rooli Kiina tulee oikeastaan aina peli jossain vaiheessa mukaan. Kiinassahan on tällainen näkemys kansainvälistä yhteistyöstä, jota he kutsuvat horisontaaliseksi toiminnaksi, mutta he, heillä ei ole minkäänlaisia kriteerejä sosiaalista oikeudenmukaisuudesta, ihmisoikeuksista, naisten oikeuksista ja niin, niin edelleen, joten Kiinan kanssa on kyllä todellisia ongelmia. Ja tässä EU pitäisi tehdä kaikkensa, jotta Kiina olisi tällainen painava liittolainen, kun toimitaan metsäkatoa vastaan. Ja niin sitten vielä ihan nopeasti yksi seikka, joka tuli esiin montakin kertaa keskusteluissa. Ensinnäkin alkuperäisväestön oikeudet. Tätä kysymystä ei ole ratkaistu online, lainsäädäntöä, mutta monenlaisia konflikteja on olemassa esimerkiksi mitä tulee luonnonsuojelualueisiin ja alkuperäisväestön oikeuksiin, ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä, koska tässä intressit menevät todellakin sekaisin ja yhteen, joten on vaikea äh, päättää tästä, mutta kuitenkin alkuperäisväestöt ovat todella uhanalaisia, uhan alla, mitä tulee metsäkatoon. Ja tämä on ehkä, ja sitten vielä yksi asia, jota täytyy ottaa esiin, nimittäin kehityksen malli, jonka Kamrut on vallinnut. Se liittyy suureen, suuriin yrityksiin, plantaaseihin, pitäisi kunnioittaa näitä pieniä tiloja, mutta Cameron valitsi juuri toisinpäin. He korostavat yksipuolista viljelyä, suuryritystoimintaa. Tätä kautta he voisivat päästä sitä hitaan kasvun kierteestä eteen pois. Tämä on ratkaiseva kohta heille, Ah, pitää todellakin keskustella tästä mallista, joka halutaan valita. Kyse on myös miten muutetaan eri maat mm, esimerkiksi mm, maatalousmaaksi sitten kahvia tai kuumia tai mitä. Ja sitten pitäisi nähdä asia tavallaan flektin ulkopuolella liittää se kehitysmalliin Kamerunissa ja laajemmin tällä alueella. Sitten vielä tiivistäen on tärkeä päivämäärä 15. joulukuuta 2017 silloin EU pitää ottaa esille nämä eri aiheet, tavata kumppaneitaan Kamerunissa ja juuri pyytää, että nämä kohdat olisivat siellä agendalla, jotta Flektistä todellakin olisi hyötyä Kamerunissa ja siitä olisi hyötyä myös sitten Euroopalle. Kiitos. Kiitoksia tästä hyvin kattavasta äh, kokonaiskuvasta. Ähm, minulla on muutama kysymys, koska siitä on pitkä aika, että olen tässä asiaa työstänyt, koska meillä on EUn puutavara-asetus, sitten meillä on FLECT, VPA, Miten nämä asiat sopivat yhteen? Koska meillä on myös hyvin tärkeää ymmärtää, no toimivatko nämä aloitteet, koska me olemme vaatineet, että konfliktimineraali jonkinlainen sertifiointijärjestelmä. Nyt katsomme vaateteollisuutta ja katsomme sitä, toimivatko nämä järjestelmät todellisuudessa. Niitä on aika vaikea hallinnoida. Sanoit, että on paljon tutkimuksia siitä, millainen vaikutus EUn ohjelmilla on. Komissio tekee aina arvioita työstään. Mutta olisi kiinnostavaa kuulla siitä. Sitten Kiina. En tiedä, eh, käykö komissio vuoropuhelua Kiinan kanssa siitä, että Kiina eh, otettaisiin mukaan näihin järjestelyihin, koska muuten, kuten kollegat ovat sanoneet, on hyvin eh, vaikea nähdä, tai koska yrityksiä aina vain siirtyy Kiinaan, niin ei ole minkäänlaista sääntelyä, tai meidän sääntelyllämme on vain hyvin vähän vaikutusta. Olisi mielenkiintoista kuulla tästä. Olkaa hyvä, herra Minan. Start with... Kiitos. Ehkäpä kun ajatellaan näitä prosesseja, niin EU-prosessi Euroopan kannalta toteaa, että meidän täytyy, kun puhutaan puutavaran, puutavarasta, huolehtia siitä, että se on laillisesti kaadettua ja tulee laillisista lähteistä. Ja niin kuin Marselesi tuossa jo mainitsi, niin Euroopankin puolella on kyllä puutteita tilivelvollisuudessa, mutta tietenkin myös valmiuksien Ähm, rakentamisessa meillä ei ole äh, tarpeeksi voimavaroja näistä äh, prosesseista huolehtimiseksi äh, vaikka tämä työ nyt on jo käynnistettykin 2013 Ja jos ajatellaan eri prosesseja, niin tässä on ehkä neljä pääasiaa. Ensinnäkin laillisen määritelmä, laillisen puutavaran määritelmä, tämä riippuu eri maista. Ja sitten laatutakuujärjestelmä. Kolmanneksi kumppanuussopimukset, vapaaehtoiset kumppanuussopimukset, joissa maat sitoutuvat tähän. Mm, muutamat maat ovatkin näin tehneet. Ja sitten neljänneksi suuntaviivat monitoroinnille. Miten varmistetaan siis se, että puutavara tulee oikeasta lähteestä eikä ole tosiaan laitonta. Joten me katsomme mm, asiaa kehittyvien maiden kannalta, emmekä tällä hetkellä niinkään Euroopan kannalta. Mutta niin kuin Marcellesi sanoi, niin on hyvin tärkeää, että asia hoidetaan yhdessä ja Eh, että niin Eurooppa kuin eh, kumppanimaatkin eh, kulkevat ikään kuin käsi kädessä. Useimmissa näistä maista lainsäädäntö on hyvin monimutkaista ja me tarvitsemme tätä due diligence-järjestelmää, jotta prosessi toimii ja toteutuu. Muuten tässä ei ole oikeastaan mitään mieltä ja näin nämä prosessit tulisi eh, kuljettaa eteenpäin rinta rinnan. Sitten tosiaan tuo Kiina, sitä ei oikeastaan voi liikaa korostaa. Kun katsotaan eh, myös Aasian puutavaramaantiedettä, voi nähdä, että ei tässä puhuta yksinomaan Kiinasta. On kaksi muutakin tärkeää pelaajaa, nimittäin Vietnam ja Malesia, jotka ovat mukana ikään kuin tässä pelissä koska hyvin usein nämä kolme maata itse asiassa luovat vaihtoehtoisen äh, lähteen Kambodžasta muun muassa tulee puutavaraa, jota on enää vaikea jäljittää. Tässä on aika monimutkainen verkosto takana ja jäljitettävyys ei näin ollen toteudukaan. Ja siksi Euroopan unionin kannattaisi alkaa puhua myös asiasta Kiinan kanssa, että saataisiin kattavampi lähestymistapa Vietnam ja Malesia mm, näiden maiden yritykset ovat myös kiinalaisten jälkeisien kautta mukana Afrikassa. Gaanassa Vietnam todennäköisesti on se on nopeampi kasv, tai tuonti kasvaa nopeammin kuin Kiinan suhteen. Ja tämä tärkeä muutos tässä tärkeä siis asia Euroopan unionille pohtia, koska EU on aina ajatellut puutavaran laillisuutta ja näitä kiintiöitä ja viime aikoina olemme havainneet, että puutavaraa tulee muualta kuin metsistä, eli hyvin paljon yhä enemmän puutavaraa tulee puutavarafarmeilta kuin kokos- ja kahviviljelmät korvataan puulla – ja tähän tarvitaan tietenkin sitten myös infrastruktuuria. Laillisesta puutavarasta tulee hyvin paljon tällä hetkellä viljelmiltä. Tämä on ihan samanlaatuista, samanikäistä puutavaraa kuin muukin ja oikein hyvää, kovaa puutavaraa. Ja EUn täytyisi nyt katsoa että muu kuin että viljelty puutavara otetaan myös huomioon, koska tämä on kuitenkin 90 prosenttia esimerkiksi Kamerunin kaikesta kotimaisesta kulutuksesta ja todennäköisesti noin 30 prosenttia, yli 30 prosenttia jo vienti puutavarastakin. Paljon Kaanasta Kameruniin menevää menevästä puutavarasta on viljeltyä eikä tule metsistä. Eli kyllä tätä agro täytyy myös tarkastella. Jos katsotaan vaikkapa nuorisolurannikkoa tai kaana, niin aika paljon tulee muualta kuin metsistä, koska metsiä ei juurikaan enää ole jäljellä. jäljellä. Joten poliittisen puitteiston osalta, niin kuin Marcel Leesi sanoi, täytyy myös muistaa nämä muut vaikutukset. Ja erittäin tärkeää on tämä kehitysulottuvuus, jos katsotaan tämänhetkistä suuntausta Afrikassa, niin yhtäältä ma- maat toimivat UNFCCn määräysten puitteissa ja niillä on erittäin kunnianhimoisia kehitystavoitteita. Maata annetaan suuryrityksille, jotka sitten avaavat tai perustavat viljelmiä kaupallisille riisin kaltaisille viljelmille. Hyvin suuria maa-alueita käytetään tähän ehkäpä suurempiakin kuin mitä he sitten sitoutuvat suojelemaan. Ja näin ollen, äm, kun ajatellaan päästövähennyspolitiikkaa ja laajaa yhteyttä, niin tätä ei tule unohtaa. Eli pari-kolme viestiä. Ensinnäkin ma- mm, niin kuin Marcelesikin sanoi, maiden on otettava tämä hallinnointi vakavasti. Tällä hetkellä ehkä näin ei vielä useimmissa tapauksissa ole tehty. Toinen viesti on se, että täytyy ajatella laajemmin kuin mitä tähän asti on tehty, jos Kiina ja Vietnam ja Malesia, jotka ovat merkittäviä jalostusmaita, tulevat mukaan, mukaan tähän, niin se oikeastaan Lehtin koko työn vesittää 50 vuodessa ja siksi täytyy ajatella muutakin puutavaraa kuin sitä, joka tulee metsistä, eli viljelty puutavara on myös hyvin tärkeää. Ja kyse on myös laittomista hakkuista, joita niitäkin täytyy torjua. Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä tulee olemaan täysistunnossa keskustelu siitä, miten EU valmistelee äh, kestävän kehityksen tavoitteiden korkean tason paneelia New Yorkissa heinäkuussa ja olemme päässeet yhteisymmärrykseen kehityspolitiikasta, mutta tämä liittyy myös EUn sisäiseen politiikkaan, koska se mitä te sanotte on se, että meidän täytyy varmistaa, että se työ, jota me teemme Pariisin sopimuksen puitteissa, sopii myös eh, kehityspolitiikan eh, tavoitteisiin, ja tämä on monimutkaista. Me kaikki toimimme tällaisissa siiloissa. Herra Marcellesi sanoi, että Kamerunin hallitus toimii niin, mutta niin teemme mekin. On ihmisiä, jotka hoitavat flektiä, toiset hoitavat jotain muuta, eivätkä ne asiat aina sovi yhteen, eikä meilläkään aina ole kokonaiskuvaa puhumattakaan nyt meidän omasta metsänhoidostamme Euroopan unionin sisällä. Heidi Hautala, onko joku muu, joka haluaa puheenvuoron? Heidi, ole hyvä. Thank you. Niin, haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta. Se todella osoittaa, että meidän täytyy käyttää tätä avoimuuden ja vastuullisuuden linssiä luonnonvaroissa. On erittäin tärkeää tarkastella metsäjuuri niistä syistä, jotka kuulimme ymmärtääkseni eh, metsän eh, ilmastonmuutosvaikutus on jopa 70 prosenttia suurempi kuin kaikki liikennemuodot yhdessä, ilmailu, eh, meriliikenne ja maaliikenne, joten meidän täytyy huolehtia tästä yhteisestä julkisesta hyvästä, mutta se on myös elinkeinon lähde ja sen pitäisi olla kestävän elinkeinon lähde, kuten kuulimme. Joten uskon, että tämä kyllä perustelisi äh, reaktion tältä valiokunnalta, ehkäpä oma mietinnön tai jotain muuta sellaista. Muutama kysymys yksityiskohdista. Ehkä olette nähnyt, että EU-Japani vapaakauppaneuvotteluista on vuotanut asiakirjoja Greenpeacein käyttö ihan vain muutama päivä sitten. Ja siinä sanotaan, että yksi kompastuskivi näissä neuvotteluissa liittyy nimenomaan FLECT VPAhan, koska Japani ei ole valmis luomaan mitään mekanismeja, jotka vastaisivat EUn FLECT VPAta, joka on tietenkin valtaisa ongelma, jos on vapaakauppa-alue. Joten tämä on asia, asia, joka meidän todella on ymmärrettävä. Kiina, Malesia, Vietnam, Japani niin on tietääkseni suurin puutuotteiden kuluttaja maailmassa. Se on siis tärkeä puun tuojamaa. Ja se, mikä todella kiinnitti huomioni, on se, että joskus on hyvin suuria eroja vastuullisuus mekanismeissa, avoimuusmekanismeissa näissä maissa, jota tämä tutkimus koskee. Ja minun kysymykseni herra Worsille on, että kuinka paljon voimme parantaa näitä vastuumekanismeja näillä olemassa olevilla välineillä, myöskin jos ne olisivat paremmassa synergiassa keskenään, Flect VPA, Red Plus ja puutavara-asetus ja kuinka paljon tämä pitäisi liittyä yleiseen kehitysyhteistyöhön kumppanimaiden kanssa, se, että parannetaan avoimuutta ja vastuullisuutta. Tämä on erittäin tärkeä tutkimus ja varmasti voimme viedä näitä asioita eteenpäin. Thank, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Anna herra Vorpsin vastata ja sitten herra Marsellesi voi puhua ihan lopuksi. I'll make a very short answer because on Dr. Minang for, for, for the answer. Vastaan ihan lyhyesti, koska teknisellä puolella ehkä tohtori Minang voi vastata me tiedämme, että luonto ei toimi siiloissa ja me tiedämme, että näissä maissa kehitys kulkee pientilojen kautta. Tiedämme tämän kakkoisasiasta. Ne maat, jotka loivat näitä plantaaseja, kuten Filippiinit, ovat nyt köyhempiä kuin ne, joilla on pieniä metsätiloja, esimerkiksi Japani, Etelä-Korea ja niin poispäin. Eli mitä enemmän voimme tehdä tämän asian puolesta, varmistaa, että Heitos on myönteistä. Sitten edustaja Hautalan kysymys, miten kannustaa parhaisiin käytänteisiin, niin annan puheenvuoron tohtori Minangille, joka on Länsi-Afrikasta, joka vastaa tähän kysymykseen. Kiitos. Niin, tosiaan erot mm, kyllä osoittavat, että Fleck on saanut jotain aikaan. Sehän nyt on selvästi tämän tarinan myönteinen puoli. Kun nämä maat valittiin, niin tarkoituksena oli katsoa, kun on Gaana täältä fleck vpa prosessissa joka on edennyt huomattavasti pidemmälle kuin Tansania, joka on vasta käynnistelemässä prosesseja. Tämä on ihan kuvaavaa. Se osoittaa, että käytännössä kun katsotaan ihan käytännön mekaniikkaa, niin Plekt on ollut erittäin hyödyllinen. Ja viesti olisikin varmasti vahvistaa tätä ja pyrkiä jatkamaan näiden prosessien äh, käsittelyä. Ja meidän täytyisi ymmärtää, että kyse on pitkän aikavälin toiminnasta, koska kymmenessä vuodessa Lettin kautta on Kamerunissa käynnistetty koko joku prosesseja ja toteutettu lainsäädäntöä, mutta onko näitä täytäntöönpantu? No ei nyt välttämättä niinkään. Eli on tärkeää tarkastella tätä asiaa. On hyvä, että meillä on käytännön välineitä ja käytännöllistä apua, mutta sitten tämä poliittinen puoli ei tapahdu suinkaan tämän pletin kautta, vaan tässä täytyy olla jonkinnäköistä synergiaa eri laisten poliittisten lähestymistapojen kautta, koska Flekt on erittäin käytännöllinen väline, mitä tulee metodeihin, koulutukseen ja niin edelleen hakkuissa, mutta politiikkapuoli on sitten ehkä vielä tässä hiukan jäänyt jalkoihin joissain maissa politiikan ja täytäntöönpanoon on panostettu, kaikissa ei. Kun katsotaan koko hallintoa ja sitten Fleck taas hoitaa ikään kuin yksityiskohtaisemmin vaikkapa tätä läpinäkyvyyspuolta. Toivottavasti tässä vastaus riitti. Minulle sanottiin, että meillä on täällä komissiosta François Busson, oletteko te Defkosta? Kyllä. Olkaa hyvä. Te voitte ehkäpä vastata joihinkin minun kysymyksiini, mutta lyhyesti, koska aika loppuu. Olen erittäin iloinen, että te olette täällä. Minulle vasta nyt kerrottiin, että olette täällä. Tarvitsemme komission teknistä asiantuntevuutta. Um. Kiitoksia. Tässä on monia asioita, esillä mielestäni, miten otetaan huomioon EUTR, äh, puutavaran asetus ja muut välineet ja tämä FLECT, toimintasuunnitelma, miten liittyvät toisiinsa. Haluaisin palata hiukan tähän ohjelman tutkimuksen esitykseen. Se oli varsin tiivis esitys. Haluaisin kuitenkin korostaa, että on ero näiden maiden välillä, tässä on käsitelty ja ottaa huomioon VPA-maat, Liberia, Kamerun ja muut, Tansania tai Uganda eivät kuulu tähän järjestelmään, joten ei pidä nähdä kaikkea VPAn kannalta katsottuna, koska se ei koske kaikkia tämä vapaaehtoinen kumppanuussopimus. Sitten toinen aika tärkeä seikka, FLECT ei ole mikään yhteistyöväline eikä rahoitusvälinekään. Se on toimintasuunnitelma ja sellainen toimintasuunnitelma, johon liittyy kaksi puolta, kysyntä ja tarjonta. Ja tässä mielessä Yhdyn täysin näihin analyyseihin, jotka esitettiin kehitysyhteistyöstä ja minkälaisia suosituksia voidaan tehdä tästä toimintasuunnitelmasta. Kuitenkaan ei pidä unohtaa sitä, että päätavoite toimintasuunnitelmassa on vähentää laittoman puutavaran kiertoa täällä EU-ssa, joten tämä selittää aika paljonkin asioita ja erityisesti sen, miten ensivaiheessa ainakin on keskitytty, keskitytty vientiyrityksiin tuottajamaissa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä jälleen kerran, että kehitysyhteistyökysymyksen kannalta emme olisi tietoisia siitä, että pientuottajat ja PK-yritykset tarvitsevat aivan oman erityisen huomionsa. Sitten vielä sellainen seikka, että meidän prosessissamme komissiossa ja EU:ssa, niin me olemme arvioineet 2015 vuotta tässä toimintasuunnitelmassa ja on ollut sisäisiä, kesk- sisäisiä keskusteluja ja on päätetty tällaisen johtopäätöksiin 2016. Näiden mukaan voidaan vahvistaa, että tämä FLECT-väline on hyvä väline, ei kyseenalaisteta tämän toimintasuunnitelman rakennetta, mutta tässä korostetaan sitä, että paremmin käytetään sitä käytännössä ja otetaan huomioon tilanne ja sopeutetaan sitä, sopeutetaan sitä tilanteeseen. Ja sitten ne suositukset, joita täällä on esitetty, että seurattaisiin enemmän, valvottaisiin ja tämä onkin aihe, josta teemme paljon työtä tällä hetkellä juuri komissiossa haluamme moninkertaistaa osallis, osallistujia, ja saada suurten kaikki samalle altoviivalle, ja se ei ole ihan niin helppoa. Sitten Flektin äh, ja asetuksen ähm, koordinointi meillä on juuri sellainen väline, jonka tarkoituksena on parantaa koordinaatiota näiden kahden prosessin välillä, mutta edelleenkin kiinnitämme suurta huomiota uusiin lähestymistapoihin ja uusiin välineisiin, joita tulee esille, kuten kaffi, Keski-Afrikan metsäaloite, siinä keskitytään juuri Keski-Afrikkaan, Red, YK Red-ohjelmassa sitten Green Climate Fund, uusi tärkeä väline, rahoitusväline. Sitten vielä yksi seikka lopuksi, Kiina. EU ja komissio ovat alkaneet nyt, ovat jo puhuneet Kiinasta jonkin aikaa ainakin vuodesta 2007. Meillä on aivan erityinen väline, jonka nimi on Bilateral Coordination Mechanism. Sen tar- tarkoitus on käsitellä FLECT-ohjelmaa ja, kun, ja, ja miten tässä neuvotellaan Kiinan kanssa. Ö, neuvottelut Kiinan kanssa ovat aina aika pitkiä eikä välttämättä mitenkään helppoja neuvotteluja. Mm, totta kyllä, ei voida tietenkään esitellä mitään kovin loistavia tuloksia vielä tässä vaiheessa, mutta tämä on prosessi, joka edelleenkin jatkuu. Ja siinä on päästy yhä enemmän sellaisen tilanteeseen, että on vuoropuhelua EUn, Afrikan ja Kiinan välillä. Tätä me juuri haluammekin aikaan saada. Afrikan kohdalla, mutta vielä tällainen ihan vain tiedonantona Tämän tyyppinen lähestymistapa oli jo kehitteillä Komifakin yhteydessä, kun puhuttiin Kongon metsäalueista. Tätä tuki erityisesti Saksa lukuisten vuosien ajan. Yritettiin juuri saada aikaan vähän konkreettisempi sopimus Kiinan kanssa ja Keski-Afrikan alueen kanssa, mutta ei mitään kuitenkaan saatu aikaiseksi, koska Kiina oli todella tahtoinen, Ei halunnut edistyä tämän tyyppisiä, tyyppisiä sopimuksissa, jotka voisivat rajoittaa sen toimintaa. Nyt tilanne on kyllä vähän muuttumassa. Tähän liittyy tällaista mainekysymyksiä, Kiinan kohdalla uskoakseni, niin he kiinnittävät tähän tähän yhä erityis enemmän huomiota. He suhtautuvat avoimemmin siihen, että yritettäisiin edetä näissä kysymys- kysymyksissä. Sitten kiinalaiset tuotteet äh, alkavat vaikuttaa, joten voidaan kyllä toivoa, että tämä asia etenee. Mutta voin vakuuttaa teille, että tämä on meille ihan ykköskysymyksiä ja kiinnitämme siihen suurta huomiota. Kiitos. Um, thank you very much. I'll give Mr. Kiitoksia eh, tästä Kiina-päivityksestä ja siitä, mitä tapahtuu. Se oli hyvin hyödyllistä. Herra Marcellesi, olkaa hyvä. Eh, niin ihan lyhyesti muutama seikka, jotka tulivat esille. Right. Maybe, yeah. okay. Mikrofoni päällä. Niin kaksi asiaa, jotka tulivat esille. Kiina ensinnäkin, niin kerro mitä Kamerunsa totesimme, siis tämä analyysi, joka tehtiin, että tämä koski Kamerunia eikä koko Kongon altaan aluetta, siis komissio ihan totta neuvottelee korkealtaisella Kiinan kanssa, mutta Kamerunissa on suorassa yhteydessä EU-hun, eikä nyt tullut enää mitään yhteyksiä sinne. Oltiin todellakin kuollessa pisteessä suhteiden kannalta. Ja oltiin todella hämmästyneitä, että sitten saatiinkin tapaaminen Kiinan mm, suurlähetystöön, noin nyt suurlähettilän kanssa, mutta hänen edustansa kuitenkin. Miten Tämän verran tässä on hiukan edistytty. Sitten puhuttiin Malesiasta ja Vietnamista ja olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte. Kamerunissa oli kyse erityisesti Kiinasta, koska suuret infrastruktuurit, tieverkko, kaikki urheiluhallit ja muut, niin Kiinahan niitä rahoittaa. Sitten olen samaa mieltä, mitä tästä sanottiin. Sitten on tämä kokonainen prosessi puutavarasta, kun kulkee näiden maiden kautta ja päätyy sitten vaikka EU-markkinoille tai palaa Afrikan markkinoille. Kamerunista puuta viedään käsiteltäväksi näihin kolmeen maahan esimerkiksi. Sitten mm, pienimittäistä maataloudesta tässä asiassa EU voi vaikuttaa. Ongelmana on se, että jotkut sanovat meille, että tämä on se järjestelmä, jota me täällä Euroopassa seuranneet, ja sitten miten siellä toimitaan, kun näitä suuria mm, mm, yhden lain viljelyä ja niin edelleen on tiettyjä koherenssiongelmia. Ne pitää ottaa myös esille neuvotteluissa ja tarkastella, minkä, minkälaisia rajoja tulee eteen. Kamelussa on suuria yrityksiä, jotka toimivat ja kehitysyhteistyön valiokunnan pitää varmasti palita, palita yhteen kysymykseen liiketoimintaan ja ihmisoikeuksiin. voit sen hiukan tarkastella, miten eurooppalaiset yritykset toimivat miten ne toimivat Afrikassa Kongon alueella ja miten ne pakotetaan noudattamaan sääntöjä. Olen täysin samaa mieltä, mitä herran Minanko sanoi. Artikulaatio Flektin ja vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen välillä on tärkeää sitten toisaalta Kiina, Malesia, Vietnam. Mm. Ja sitten puutavara, joka nähdään metsähoidon ulkopuolella olevana kysymyksenä vielä. Näissä kysymyksissä EU todellakin voi edistää asioita ihan oikeaan suuntaan. Can I, can I thank our guest speakers for coming? Haluaisin kiittää vierailevia puhujoita siitä, että tulivat tänne kertomaan tutkimuksesta. Kiitän myös herra Marcellesia hänen kertomuksesta. Heidi Autoa sanoi, että meidän pitäisi katsoa näitä asioita ja yhdistää nämä eri asiat. Se on tärkeää, koska olen kuullut ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että puutavara-asetus ei toimi. Jos se ei toimi, niin me pitäisi ymmärtää miksi. Ja tärkeää on myös katsoa, mitä paikan päällä tapahtuu, eikä vain meidän markkinoillamme, että ymmärtäisimme, mitä varten nämä välineet ovat ja miten ne voivat toimia. Kiitoksia, että tulitte esittelemään tutkimuksen. Hyvä. Nyt kun vieraamme lähtevät, voimme lä- äh, siirtyä äh, kohtaan kahdeksan, joka on äh, kysymys siitä, miten EU muodostaa kantansa OECDn kehitysapukomiteassa DAKissa. Tämä tapahtuu tuli esiin aikaisemmassa tapaamisessa, kun puhuimme virallisen kehitysavun tasoista eri jäsenvaltioissa ja siitä, että mitä virallista kehitysapua on. Ja sitten näimme, että joitain muutoksia on tapahtunut OECDn suuntaviivoissa. Ja sitten jotkut kollegat esittivät kysymyksen, kuka valmistelee nämä kokoukset komissiossa, kuka sinne kokoukseen menee, miten he kuulevat ihmisiä, kuinka avoin ja komission kannat ovat tässä kehitysapukomiteassa. Siksi kutsumme komission tänne kertomaan, miten se toimii tällä hetkellä, niitä voimme oppia enemmän, koska ähm, me kuulemme, että DAKin näkemystä tarvittaisiin esimerkiksi puolustuksesta ja muista asioista, maahanmuutosta, mikä siinä laskee viralliseksi kehitysavuksi ja mikä ei. Joten millaisia siitä, että Gustavo Martin Prada on täällä. Hän on kehityspolitiikan johtaja DEFCO-pääosastolta. Haluaisimme tietää enemmän siitä, miten valmistaudutte äh, tämän äh, komitean työhön. Kiitoksia. Kiitos Linda. Yritän ihan lyhyesti selittää tätä DAC-historiaa, taustaa ja myös tätä laillista statusta, joka meillä on. Ja niin kuin sanoit, takissa on puhuttu myös tietyistä substanssikysymyksistä, muun muassa se, muun muassa se miten lasketaan virallinen kehitysapu, lainat ja niin edelleen. Ja tässä valiokunnassa keskusteltiin myös maahanmuuttokiintiöstä vastikään. 1960 DAC perustettiin, tuolloin jäseniä oli vain yhdeksän, viisi jäsenvaltiota, komissio ja sitten Yhdysvallat, Kanada ja yhdistynyt kuningaskunta, joka ei vielä tuolloin kuulunut EU-hun, eli tässä oli pieni tällainen kahdenvälisten lahjoittajien kerho ja mm, OECD ylipäätään, niin me olemme tosiaan, niin kuin tiedätte, varsinainen jäsen DAKissa, mutta OECDssä meillä ei äänioikeutta ole. DAKissa tosiaan niin, Joona vähän erikoislaatuinen, varsin riippumatonkin OECDn alainen komitea, niin meillä on ollut varsinainen jäsenyys aivan alusta alkaen. Eli tämä on tilanne tällä hetkellä, ja me olemme siis jäseniä ihan niin kuin tänä päivänä 20 jäsenvaltiota ovat jäseniä. Kaikki eivät itse asiassa ole kaikki EU-jäsenvaltiot, vain 20. Ja me komissiossa liityimme lahjoittajana, jäsenenä tuolloin aikoinaan. Tämän jälkeen EU on paljon muuttunut Lissabonin sopimuksen myötä ja niin edelleen. 20 jäsenvaltiotamme pitävät meitä jäsenenä ihan niin kuin ne itsekin ovat, emmekä siis niinkään edustaa EUta siellä kokonaisuutena, vaan komissio on lahjoittaja muiden joukossa. Ja äh, olemme toki toimineet koordinaattorina esimerkiksi Pariisissa. Meillä on ollut joitain kokouksia ja olemme pyrkineet samaan aikaan jonkinnäköisen EU-linjan esimerkiksi vaikeissa tilanteissa, vaikeina hetkinä. Muutama vuosi sitten esimerkiksi, kun puhuttiin äh, lainojen hyväksymisestä virallisena kehitysapuna ja sitten meillä on kahden välistä toimintaa tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa, yksityisen sektorin kanssa. Mutta siis niin kuin sanoin, Euroopan unionilla ei kokonaisuutena ole edustajia, vaan me puhumme komission nimissä komission edustajina. Tämä on tämän laillisen statuksen tilanne. Sitten voi ehkä pitää hiukan epäselvänä. Olisimme kuitenkin mielellämme jatkaneet tältä pohjalta, koska pidimme varallisempana lähteä avaamaan tätä tilannetta. Lissabonin sopimuksen voiman astuttua DAKin jäsenten ja sihteeristön välillä oli keskustelua siitä, voisiko EUsta tulla DAKin varsinainen jäsen. No nyt emme DAKissa sitten halunneet tätä samaa keskustelua jälleen käydä, vaan ihan käytännössä halusimme jatkaa toimintaa vanhalta pohjalta. Mitä sitten sisältökysymyksiin tulee? Useimmat keskustelut DAKissa itsessään. No sitten on tietenkin esimerkiksi tilasto työryhmä ja muita työryhmiä, mutta todella keskustelu siitä, mitä voidaan pitää virallisena kehitysapuna. Tästä on tietenkin olemassa suuntaviivoja, jotka kertovat, minkälaista erilaista apua voidaan tai ei voida laskea mukaan viralliseksi kehitysavuksi. Ja kaikkein tärkein keskustelu, jota on käyty tässä viime aikoina, on asian teknistä. Ensinnäkin lainojen asema. Tästä käytiin keskustelua muutamankin vuoden ajan aika aika tiukkaa keskustelua ja nyt käydään keskustelua siitä, että mikä virallisse, mikä ähm, yksityisen sektorin äh, maksuosuuksista voidaan äh, pitää virallisena kehitysapuna. Tätä keskustelua käydään ei niinkään poliittisella tasolla, vaan hyvin teknisellä tasolla pikemminkin. Ja välillä on sitten taas kysymyksiä, jotka poliittisoituvat. Esimerkiksi mainitsitte yhden, eli mikä, ja tästähän on muutettu nyt suuntaviivoja, eli kun puhutaan turvallisuudesta ja puolustuksesta, näihin liittyvistä ää, ää, osuuksista. Tämä ei nyt ollut sinänsä luonut uusia suuntaviivoja, vaan oli vain tällainen tekninen muutos. Ja kun sitten puhutaan maan sisäisten pakolaisten kustannuksista, tätä ei ole muutettu tai ei ole tarkoitus sitä muuttaa, mitä sääntöihin tulee. Me olemme päinvastoin pyytäneet, ja tätä valiokunta kai on erityisesti juuri kysynyt, niin me olemme pyytäneet, että että kehitysapukomiteassa olisi oma koodinsa äh, tämän tyyppiselle tuelle, eli äh, mitä eri jäsenvaltiot DAKin puitteissa äh, laskevat tällaiseksi pakolaisiin liittyväksi kuluksi. Tämä on ikään kuin nyt johdonmukaista sen suhteen, miten, nämä, miten tämä virallinen kehitysapu näissä maahanmuuttokysymyksissä voidaan laskea, että saadaan ikään kuin johdonmukainen linja eri maiden välille tällainen oma koodinsa. Ei tässä mitään muutosta sinänsä määräyksiin ole tulossa. Sitten olen ymmärtänyt valiokunnan huolenaiheen siitä, miten valiokuntaanne, valiokunnallinen tiedotetaan ja jäsenvaltioille tiedotetaan komission ää, toimista Pariisissa tai komission valitsemasta linjasta eri kysymyksissä. No, DAChan tosiaan kokoontuu kuukausittain, siis kaikki valtuuskunnat, jotka yleensä, joilla on yleensä toimipaikka Pariisissa, tapahtuu tapaavat kuukausittain. Yleensä siellä nyt ei mitään maata mullistavaa keskustelua käydä, mutta vuodessa on kaksi tärkeää kokousta, yleensä kesä-heinäkuussa korkean tason kokous ja sitten ministeritason kokous yleensä mm, loppuvuodesta joskus marraskuun aikoihin. Ja näissä kokouksista, näistä kokouksista me tiedotamme jäsenvaltioille ja myös parlamentille – kun esimerkiksi korkean tason kokouksessa, ministerikokouksessa on käyty keskusteluja, jotka ovat poliittisesti tärkeitä niin, että teidän kaikkien täytyy olla niistä ajan tasalla. Ja tietenkin me myös jatkossa mielellämme teille tiedotamme asioista ja jos haluatte tällaisia briefauksia useammin, niin kyllä me olemme valmiit siihen. Kiitos. Selvä. Eli näin komissio toimii tällä hetkellä. Onko meillä kollegoita, jotka haluaisivat esittää kysymyksiä? Maria Hoibuh ja sitten Heidi Hautala. Maria, ole hyvä. Paljon kiitoksia. Ehkäpä puhun saksaa, voitte laittaa kulkeet päähän. Sydämelliset kiitokset teidän kertomuksestanne kehityspoliittisessa piirissä puhutaan hyvin paljon avoimuudesta ja DAKin osallistavuudesta, mutta me täällä valiokunnassa olemme kyllä huomanneet, että myös Euroopan unionin tasolla on vajetta. Kun viime kuussa komission kanssa puhuimme virallisen kehitysavun maksuista, eli siitä, mikä miksi, mitkä niiksi laksetaan ja mikä tämä uusi mm, konsepti kestävän kehityksen julkinen kokonaistuki on, niin silloin tämä kysymys nousi esiin, että miten Euroopan unioni valmistelee kantojaan, joita se sitten edustaa DAKissa, kehitysapukomiteassa. Ja keskustelussa komission kanssa hyvin vähän tuli ilmi, ja minun on rehellisesti sanottava, että tämä ei nyt vieläkään käynyt aivan selväksi minulle teidän puheenvuorostanne. Te sanoitte, että ette puhu oikeastaan Euroopan unionin puolesta kokonaisuudessaan, vaan puhutte komission puolesta. Tämän kyllä ymmärsin, mutta miten valmistelette kantojanne komission sisällä? kenen kanssa puhutte etukäteen, ketä kuullaan, millaisia tekijöitä otetaan huomioon, kun määritellään kanta, miten ajankohtaiset temaattiset prioriteetit Euroopan unionissa otetaan huomioon kehitysapukomiteassa, millaisten kriteerien pohjalta nämä aiheet valitsette tämä ei minulle nyt oikein vielä käynyt selväksi. Sitten nostitte esiin nämä kriteerit siitä, mikä lasketaan viralliseksi kehitysavuksi. Se on meillekin erittäin tärkeää, koska meillä on valvontaoikeus ja sekään ei mielestäni käynyt nyt aivan selväksi, miten tässä oikein toimitaan. Eli Euroopan parlamentinhan pitää tulevaisuudessa ottaa mukaan päätöksentekoprosessiin, kun luodaan kantoja kehitysapukomiteaa varten. Ja jos te voitte puhua vain komission puolesta, ettekä koko Euroopan unionin puolesta, niin sitten meidän on pohdittava sitä, että millaisia edustajia sinne lähetämme, ja eikö meillä ehkä pitäisi olla siellä myös edustaja parlamentista paikalla. Te sanoitte, että kerrotte meille säännöllisesti tärkeistä kysymyksistä. Tässä tapauksessa te päätätte, että mikä ehkä parlamentille olisi tärkeää. Ja me vain voimme ottaa sen vastaan. Mutta kyllä Euroopan unionin pitäisi hiukan institutionalisoida tämä mm, tapa toimia. Käytännössä se voisi toimia niin, että EUn eh, valtuutetut DAKissa tekevät mielipiteen vaihtoa ennen tällaista korkean tason kokousta. He tulisivat keskustelemaan tänne valiokuntaan tai meillä olisi mielipiteen vaihtoa täällä valiokunnassa, niin että mekin voisimme kertoa näkemyksemme näistä ajankohtaisista prosesseista ja mekin saisimme etukäteen tietoa näistä päätöksentekoprosesseista, muutenhan saamme tietoa vain jälkikäteen. Ja te sanotte, että käytännössä tämä tapahtuisi kaksi kertaa vuodessa. On tämä senior level kokous ja sitten on tämä korkean tason kokous, joka järjestetään kahden vuoden välein. Eli silloinkin voisimme ehkä esittää suullisen kysymyksen komissiolle ja mahdollisesti päätöslauselmaluonnoksen hyväksyä, jossa mainitaan valiokunnan kanta, mutta sitä varten tästä kaikesta pitäisi mm, tulla säännönmukaista, että meille säännöllisesti kerrottaisiin tilanteesta, että keskustelisimme säännöllisesti, että me voisimme säännöllisesti ottaa kantaa. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi, että henkilö Euroopan parlamentista osallistuisi äh, kokouksiin äh, parlamentin puolesta. Lisäksi EUn pitäisi tässä kehitysapukomitean työssä vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia konsultaatioprosessissa, koska kuulemisprosessi kansalaisjärjestöjen kanssa sen olisi tapahduttava yhtä säännöllisesti, ajoissa etukäteen ja paljon avoimemmin. Erityisesti tämä avoimuus kehitysapukomitean sisällä on meille vihreille eh, tärkeä toivomus ja kaikki kehitysapukomitean asiakirjat pitäisi järjestää julkisesti saataville, ellei sitten olisi joku tietty syy sille, että joku asia pitää asettaa salassapitovelvollisuuden alaiseksi, mutta kyllä avoimuus on meille erittäin tärkeää ja sitä pitäisi vielä lisätä. Kiitoksia Heidi Hautala. Kiitän komissiota näistä selvityksistä. Mä tulee teidän näkökulmanne. Kiinnitin huomiota siihen, että sanoitte, että nyt kahdenkeskisesti neuvottelette joidenkin jäsenvaltioiden kanssa yksityisen sektorin välineestä, ja sehän on jo tiedossa, sanoitte myös on erilaisia näkemyksiä siitä, miten yksityisen sektorin välineitä käytetään ja vastuuvelvollisuudesta myös erilaisia näkemyksiä ja miten me mittaamme näiden välineiden vaikuttavuutta ja vältämme paluun vanhaan tyyppiseen sidottuun tukeen. Ehkä voisitte hieman selittää, minkälaisia keskusteluita nämä ovat ja mitä eri puolia on, mitkä ovat kiistanalaisia kysymyksiä ja mikä on komission näkemys. Sitten toinen kysymys. Korkean tason paneeli DAKissa hiljattain teki suosituksia siitä, miten pitäisi muuttaa mandaattia, valtuutusta ja samoin tapaa, miten kehitysapukomitea toimii. Pyydettiin, että DAC olisi osallistavampi, mitä tulee muihin yhteistyötoimijoihin ja ottaisi yhteyttä laajemmin. Tukeeko komissio näitä ehdotuksia korkean tason paneelilta? Minulla on itselläni tilaisuus kuulua tähän ryhmään. Kiitoksia oikein paljon. En niin näe täällä muita puheenvuoropyyntöjä. Aa, Ravajan, en aina näe teitä. Olkaa hyvä. Ja haaste. Herra Väyrynen. Niin, Maria kysyi äh, parlamentin vaikutuksesta työhönne. Millaisia mm, keskusteluja teillä on neuvoston kanssa? kehitysministerineuvoston kanssa. Keskusteletteko säännöllisesti kehitys Eh, ministereiden kanssa työstänne. Eh, kiitoksia. On mielenkiintoista, että sanotte, että jäsenvaltiot eivät pidä siitä, että te koordinoitte. He mieluummin näkevät teidät tällaisen lahjoitteen, joka istuu teidän vieressänne. Eh, tämä varmaan kertoo myös jotain heidän mentaliteetistaan ehkä me voisimme löytää jonkun tavan tehdä yhteistyötä niin, että saamme esityslista, tiedämme mistä on kyse. Ja voimme aina esittää kysymyksiä täällä valiokunnassa, komissio aina mielellään tulee vastaamaan, mutta olkaa hyvä. Uh, thank you. Let me try to answer in a... Vastaan näihin nyt eri järjestyksessä. Konsultaatiot jäsenvaltioiden kanssa, no niitä ei ole kovinkaan paljon, koska jäsenvaltiot eivät pidä komission roolia DAKissa sellaisena, että edustaisimme koko EUta ja siksi he eivät mielellään tule kuulluksi, mutta erityisesti ennen korkean tason kokouksia meillä on kodekissa äh, ilmoitus asiasta. Tämä ei siis ole ministerikonsultaatio, vaan teknisellä tasolla tapahtuva kuuleminen, koska suurin osa keskusteluista DAKissa ovat hyvin teknisiä. Sitten DAKin uudistumisesta on ollut keskustelua DAKin uudistamisesta ja on sanottava, että komission näkökulmasta kyllä tuimme korkean tason paneelin suosituksia. Minä on sanottava, että näissä etukäteiskeskusteluissa ei ole tullut esiin mitään kovin merkittäviä uudistusehdotuksia DAKin sihteeristöltä ja ne muutamat, jotka olivat eh, vähän innovatiivisempia, eivät saaneet kovinkaan paljon tukea taakseen jäseniltä. Esimerkiksi ajatus siitä, että äänestettäisiin eikä eh, aina vain päätettäisi yhteisymmärryksellä tästä. Suurin osa DAKin jäsenistä eivät ole samaa mieltä sitten, että olisi tällainen jonkinlainen indeksi, jossa nimettäisiin ne lahjoittajat, jotka toimivat paremmin ja ne, jotka toimivat huonommin sen lisäksi, että on tämä säännöllinen vertaisarviointi. Meillä ei ole mitään ongelmia tämän asian suhteen, mutta monet jäsenet, mukaan lukien monet meidän jäsenvaltiomme eivät pitäneet tästä, joten odotan kovasti tätä keskustelua tämän raportin pohjalta, joka tähtää tulevaisuuteen, on nyt vähän vähentynyt ihan hyödylliseksi keskusteluksi, joka ei kuitenkaan mitenkään perustavanlaatuisesti muuta DAKin toimintaa, mikä minun mielestäni on harmi. Ei vain siksi, että todella olen sitä mieltä, että kehitysapukomitea on parannettava, vaan myös jos katsotaan tulevaisuuteen, kestävän kehityksen tavoitteita ja Agenda 2020, niin kyllä on uudelleen määriteltävä kehitysapu esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa. Kehitysapukomitea on vain tällainen lahjoittajien klubi. Ja se, että 2030 agendasta keskustellaan ilman, että Kiina, Intia, Brasilia ja muut maat ovat saman pöydän ympärillä, on vähemmän merkityksellistä. Ja tässä raportissa oli ehdotuksia siitä, että ojennetaan käsi, mutta en ole kovinkaan optimistinen sen suhteen, että kehitysapukomitea olisi kiinnostunut uusista lahjoittajista. Olemme nähneet tämän jo siinä, että Kiina ja Intia ja muut eivät osallistuneet hankkeisiin, koska kehitysapukomitea johti sitä. Tämä on harmillista. Yksityiseltä sektorilta sitten on tästä esimerkin, koska tämä on käynnissä olevaa keskustelua. Käydään keskustelua siitä, miten muutetaan ja lasketaan virallisen kehitysavun ekvivalentti esimerkiksi kun on kyse mm, takeista, joita annamme esimerkiksi ulkoisen investointisuunnitelman puitteissa. Ja tässä käydään kyllä varsin ähm, monimutkaista keskustelua niiden ihmisten kesken, jotka ovat äh, asiantuntijoita rahoituksen alalla, mutta myös äh, viennin äh, alalla, koska tässä saattaa syntyä päällekkäisyyttä. Ja tässä on kyse siitä, millaisista asteita käytetään virallisen kehitysavun arvioimiseksi ähm, ja että ne, jotka tekevät hyvin paljon yksityisen sektorin kautta, saisivat korkeamman virallisen kehitysavun, kun taas toiset Ensimmäisessä kategoriassa on sellaisia maita kuten Ranska ja Saksa, jotka haluaisivat korkeamman virallisen kehitysavun tason hyväksyttyä. Sitten on sellaisia maita kuten Yhdysvallat ja Espanja, jotka ovat hyvin haluttomia hyväksymään tätä. Joten tämä on hyvin klassinen keskustelu. Kehitysapukomiteassa meillä on se ähm, lainoista. Meillä on ollut sitä myös turvallisuudesta. Se on ollut vähän arkaluontoisempi keskustelu. Mitään yhteisymmärrystä ei ole mm, saatu aikaan. Joitakin kompromissiehdotuksia on ollut, mutta on vielä niitä, jotka pelkäävät, että tämä keskustelu saattaisi vaikuttaa vientiluottoihin. Ja nyt olemme ratkaisseet tämän. Nyt on kyse asteista, mitä astetta käytetään. Ero on 3, 4 tai 5 prosenttia ja kuinka paljon virallista kehitys äh, kuinka paljon lasketaan virallisesti kehitysavuksi. Tästä ei ole vielä yhteisymmärrystä, mutta esimerkiksi Espanja on yhdellä puolella ja suurin osa muista jäsenvaltioista toisella puolella. Se riippuu aina vähän siitä aiheesta kummalla puolella mikäkin jäsenvaltio on, mutta tämä nyt oli yksi niistä kysymyksistä, jotka minulle esitettiin. Sitten eh, kustannuksista ja tehokkuudesta keskustelu ei etene kovinkaan nopeasti eri syistä, mutta erityisesti siksi, että kehitysapukomitea ja YK keskustelivat siitä, mikä on oikea paikka käydä tätä keskustelua, koska TOSD eli kestävän kehityksen julkinen kokonaistuki on uusi konsepti. Jotkut ihmiset olivat sitä mieltä, että tätä keskustelua pitäisi käydä ennemminkin New Yorkissa eikä Pariisissa, joten sisällön suhteen edistystä on tapahtunut vain hyvin hitaasti ja vaikka tavoite olisikin, että saataisiin jonkinlainen jonkinlainen väliaikaistulos ainakin ennen seuraavaa korkean tason konseptia, niin on varsin epätodennäköistä, että siihen pääsemme, koska tämä on uusi konsepti, joka on keksittävä aivan alusta asti. Se ei tarkoita vain sitä, että hiukan muutetaan suuntaviivoja. Eli edistys on hyvin hidasta. Sitten se, että meillä olisi säännöllisempiä keskusteluja valiokunnan kanssa ja että tarjoamme teille tärkeät asiakirjat. Tietenkin meillä ei ole mitään ongelmaa sen suhteen. Voimme tehdä niin. Minulta kysyttiin, että miten komission sisällä keskustelemme, kun meidän pitää mennä näihin neuvotteluihin. No, tietenkin se riippuu aina aiheesta, mutta ei ole niin paljon äh, palveluyksikköjä tai pääosastoja komissiossa, jotka ovat kiinnostuneita tai mukana näissä keskusteluissa, mutta joskus on. Esimerkiksi kun keskustelemme, tai jos keskustelisimme, koska emme keskustele äh, uusista maahanmuuton suuntaviivoista, niin silloin tietenkin ilmoittaisimme äh, home-pääosastolle, tai jos meillä on keskustelua turvallisuudesta, niin silloin teemme sen tietenkin yhdessä ulkosuhdehallinnon kanssa. Tämä tapahtui saman aikaan, kun teillä oli keskustelut CBSDstä, joten meidän oli katsottava, että kantamme olevat yhtenäisyydet, siis kyse oli turvallisuuden ja kehityksen edistämisestä valmiuksia kehittämällä. Jäsenvaltiot joissa tapauksessa ovat hyvin innostuneita ja osallistuvia. Kun oli kyse turvallisuudesta, niin näin oli. Silloin me keskustelimme paljon niiden kanssa. Kun oli kyse yksityistä sektorista, niin muistaakseni meillä oli Koterissa vain yksi tiedotus kerta. Ja kun kyse on niin teknisestä asiasta ja pääosin tilastoista, niin olemme onnekkaita, että eh, tilastotyöryhmän puheenjohtajan kollegamme, joten meillä on mahdollisuus saada tietoja etukäteen ja eh, pystymme myöskin välittämään kantamme mutta mielelläni tulen aina tänne valiokuntaan kertomaan teille asioista ennen kokouksia, kokouksien jälkeen, antamaan teille asiakirjat. Se ei ole mikään ongelma meille. Kiitos. Maria, haluaisit esittää lisäkysymyksen? No kyllä tosiaan, jos sallitte vielä yhden lisäkysymyksen. Jos oikein teitä ymmärsin, Euroopan unionin kantaan liittyen te ette kuule ketään ulkopuolelta, vaan kanta muodostetaan pääosaston sisällä, siis DEFCO-pääosaston sisällä sitten äh, eri yksiköiden välillä, mutta siis kansalaisyhteiskuntaa esimerkiksi tai kansalaisjärjestöjä äh, ketään komission ulkopuolelta ei kuulla. Toinen kysymys, joka olisi parlamentin kannalta tärkeää, se olisi se, että että e- ennen päätöksentekoa meitä kuultaisiin, eikä meille vain tiedotettaisi sitten, kun päätös on jo tehty. Kiitos. Well, thank you. I don't know if you want to respond. maybe we could put our coordinate. Tiedä, haluatteko vastata. me Maria voimme asettaa tämän koordinaattorien kokouksen esityslistalle sen, mitä haluaisimme tapahtuvan ja miten haluaisimme tulla konsultoiduksi. Ehkä me voimme saada kokouksen esityslistan, niitä tiedän, mistä on kyse. Olisiko tämä ongelma? Ehkä ennen heinäkuun kokousta ja sitten on korkean tason paneeli marraskuussa ja tämä senior level tapaaminen. Meillä pitäisi ehkä olla tämä, ajattelimme, että meillä olisi vuotuinen keskustelu virallisesta kehitysavusta. Silloinkin voimme keskustella kehitysapukomiteasta, mutta keskustelemme siitä koordinaattorin kokouksessa ja teemme sitten ehdotuksen valiokunnalle. Ehkä haluatte lisätä jotain vielä vain sanoa, että se mitä esitte niin ihan sopii meille hyvin. Kommentoin vain tätä viimeistä kysymystä. Kyse ei ole vain DEFKosta, muustakin komissiosta ja myös Euroopan ulkoisuuden hallinnosta tarvittaessa. Sitten mitä tulee kansalaisjärjestöihin, me olemme paljonkin yhteyksissä ja keskustelemme kansanedustajien kanssa. Joskus näistä aiheista puhutaan, mutta en usko, että voitaisiin sanoa, että kansalaisjärjestöt seuraavat tilastoja tai työryhmän tekemää työtä. Ne ovat tosin teknisiä luonteeltaan, mutta aina kun on ollut keskusteltua kansalaisjärjestöjen kanssa, niin emme ole koskaan tällaisesta kieltäytyneet. Kiitos. Thank you very much, Mr. Prada. Um, I think we will... Kiitoksia oikein paljon. Eh, me olemme hyvin kiitollisia siitä, että selititte tämän historian ja taustan. Voimme paremmin ymmärtää tätä nyt ja olemme eh, paremmin tietoisia asioista. No niin, hyvät kollegat, voimmeko siirtyä nyt esityslistan kohtaan yhdeksän kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien kaventuminen kehitysmaissa. Tässä meillä on tarkistuksia Teresa Jimenezin mietintöön. Teresa on täällä. Meillä on hyvin paljon tarkistuksia, äh, mutta esittelijä on tehnyt 20 kompromiss, kolme kompromissitarkistusta, joten hän voi kertoa meille, missä vaiheessa hän on ja mitkä ovat kompromissin sisällöt. Linda. Kiitos, Linda. Minä puhun Espanjaa. Oikein hyvää iltapäivää. Aivan ensin haluan esittää kiitokseni kaikille jäsenille ja poliittisille ryhmille tehdystä työstä. Tavoitteena on ollut tekstin parantaminen. Niin kuin sanoit, niin 157 tarkistusta on tullut ja eh, suurilta linjoilta voin sanoa, että kaikki ne pyrkivät vahvistamaan tekstiä niiltä osin, kun ihan eh, meillä ei ollut kertaakaan tilaa kaikkeen puuttua yhtä syvällisesti tekstiä valmistellessamme alun perin. Mutta tosiaan haluan kiittää tarkistuksesta, haluan kiittää yhteistyöstä tämän työn aikana. Olen äh, käynyt huolellisesti läpi nämä 157 tarkistusta ja niistä sit, niitä yhdistellyt 23 kompromissitarkistukseen, jotka teille on toimitettu viime perjantaina tiedoksi. Ja uskon, että äh, näistä suurimmista huolenaiheista ollaan suurin osa niistä on voitu ottaa huomioon esimerkiksi 12, 13 ja 17 kompromisseihin olen pyrkinyt yhdistämään kansalaisjärjestöjen merkityksen yhteiskunnalle liittyvät tarkistukset. Ja sitten olen ottanut huomioon ne tarkistukset, jotka kuvailevat kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka kehitysmaissa työtä tekevät. Sitten kompromissi kuusi liittyy niihin lisääntyviin uhkiin, joita kansalaisyhteiskuntaan kohdistuu nykypäivänä, kun se pyrkii työtään tekemään. Aina se ei vapa- vapaasti ja arvokkaasti työtään voi tehdä. Ei kehitysmaissa eikä myöskään kehittyneissä maissa. Sitten kompromississa seitsemän pyrin tarkentamaan niitä eri uhkia, joita aktivisteihin kohdistuu sitten kompromissi 13. Tarkistukset, jotka puhuvat hallitusten strategioista, joiden kautta pyritään kaventamaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa, esimerkiksi byrokraattiset esteet, joita kansalaisjärjestöjen toiminnalle asetetaan hallintojen taholta ja toimesta ähm, niin, että kansalaisjärjestöt eivät voi työtään tehdä. Sitten kompromississa 18 puhutaan yksityisestä sektorista, työmarkkinaosapuolista ja niiden yhteyksistä kansalaisyhteiskuntaan ja siitä, mitä, siitä, miten kaikki eri toimijat yhdessä voisivat ihmisoikeuksia puolustaa ilman, että väärinkäytöksiä äh, voi tapahtua. Ei äh, yksityisellä sektorilla eikä myöskään muita, muuten. Sitten kompromississa 23 puhutaan siitä, että kansalaisyhteiskunta tulee sisällyttää kahdenvälisiin suhteisiin sen takamiseksi, että ihmisoikeudet toteutuvat ja myös tällainen positiivinen ehdollisuus huomioon ottaen. Tässä ihan yhteenvetona tietoa näistä kompromisseista ja huomenna kello 13.30 järjestämme ensimmäisen kokouksen varjoesittelijöiden kanssa. He ovat minun jo olleetkin yhteydessä. Uskon, että useimmista asioista voimme saada kyllä yksimielisyyden aikaan. Ja tosiaan olen ihan varma oikeastaan siitä, että työmme tulee kantamaan hedelmää, koska siitä alkaen, kun minä tähän työhön ryhdyin, olen vain saanut tukea ja, ja rakentavaa palautetta, joten kysehän on oma-aloitteisesta mietinnöstä ja näiden suhteen tärkeää on aina yhtenäisyys ja se, että valiokunnassa saisimme mahdollisimman laajan tuen ehdotukselle. Ja tietenkin myöhemmin sitten Euroopan parlamentissa mahdollisimman laajan tuen, jotta tämä mietintö sitten otettaisiin myös tämän talon ulkopuolella huomioon. Ja meillä kaikilla varmasti on tahtoa, että juuri tällaiseen yhteiseen linjaan päästään. Kiitos. Please. Kiitoksia Doru Fruntulika. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensin uh, yritän saada aikaan tasapainoisen mietinnön ja haluan tässä, tai mm, niin, onnittelen esittelijä Tämä tuki on ratkaisevan tärkeä. Näin voidaan osoittaa jatkuvasti parantaa yhteyksiä EU-politiikkojen ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Tarkistusten kautta yritin korostaa sitä, että kyse ei ole vain kehitysmaista, jotka rajoittavat kansallisyhteiskunnan tilaa. Näin tapahtuu, tapahtuu ikävä kyllä myös joissakin EU-valtioissa. Mielestäni meidän pitäisi tunnustaa, että tämä on maailmanlaajuinen kysymys. EU ei voi olla uskottava, jos me emme tunnusta, että meilläkin on tämän tyyppisiä haasteita itsellämme. Haluaisin vielä korostaa sitä seikkaa, että oppositiopuolueet ovat myös tärkeitä, samoin hallitukset vuoropuhelua varten ja yhteistyötä voidaan käydä kaikkien osapuolten välillä. Se on todella tärkeää nyt, kun halutaan parantaa tilannetta. EU-jäsenvaltiot jotka tekevät työtä kansalaisjärjestöjen kanssa, yksityisen sektorin kanssa, oppositiopuolueiden kanssa, paikallishallintojen kanssa, täytyy säilyttää avoin tila kansalaisyhteydelle tässä yhteydessä. Meidän pitää vahvistaa tukeamme siihen, että vähemmistöt voivat täysin osallistua mukaan lukien alkuperäisväestöt, muut haavoittuvaiset ryhmät. Meidän pitää voida osallistua kulttuurisiin, poliittisiin, taloudellisiin prosesseihin. Mielestäni mekanismit, joita on jo olemassa EUn kauppasopimuksessa mukaan lukien taloudelliset kumppanuussopimukset kehitysmaiden kanssa, niitä pitäisi vahvistaa, jotta saataisiin paremmin kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunnan järjestöt osallistumaan. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää alueellinen yhteistyö on. Näin voidaan va- varmistaa tällainen hyvä toimintaympäristö kansalaisyhteiskunnalle. Minä uskon, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, että meidän pitäisi rohkaista kehitysmaita maita edistämään vuoropuhelua parhaimpia käytäntöjä siitä, miten voidaan suojella kansalaisyhteiskunnan ja saada se mukaan toimintaan. Etelä-etelä-yhteistyö on tärkeää, kun jotkut jotkut kehitysmaat ovat menestyksekkäästi puolustaneet juuri tällaista tilaa ja voivat olla esimerkkinä naapurimaille, jotta nekin näin toimisivat. Yritän vahvistaa viittauksia yritysten vastuuseen Yksityinen sektori on avainkumppani, jos halutaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita ja sillä on tärkeä rooli, kun pyritään e, lisäämään yritysten sosiaalista vastuuta ja huolellisuusperiaatteen toteutumista ja olla asianmukaisessa yhteydessä kans, ähm, ammattijärjestöihin. Sitten haluan tehdä yhteistyötä muiden varjoistojen kanssa, että saadaan aikaan lopputulos tästä tärkeästä kysymyksestä. Kiitoksia Maria Hoibu. Niin sydämelliset kiitokset. Kiitoksia Teresalle hänen työstään tämän eh, mietinnön parissa ja näistä monista kompromisseista, joita hän on luonut mm, tämän mietinnön tarpeellisuudesta. Olemme varmasti kaikki eh, samaa mieltä siitä eikä meidän tarvitse varmaan paljon siitä sanoa. Kansalaisjärjestöt ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaamme ja kansalaisyhteiskuntamme vaikutus on erittäin tärkeä, kun puhumme demokraattisista hallituksista. Me vihreät olemme suurimman osan kompromisseista kanssa samaa mieltä. Haluaisin vain kaksi asiaa nostaa esiin, joissa esittelijän ehdotukset kompromisseissa eivät aivan täysin kuvaa meidän kantaamme. Ja nimittäin yksi on yksityissektorin vastuu ja tämä toinen kysymys on tilanne Euroopan sisällä. Ensinnäkin yksityissektori. Tietenkin yksityissektori on tärkeä ja se on merkittävä merkitys ähm, kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa, se on aivan selvää, mutta me myös tiedämme, että yksityissektorin toiminta voi olla ongelmallista ja riskialtista. Ja siksi on erittäin tärkeää, että kansainvälisellä tasolla määrittelemme tarpeelliset mekanismit, jotta voidaan yritykset viedä vastuuseen niiden toiminnasta. Jos tämä jätetään vapaaehtoisuuden varaan, niin emme tule pääsemään eteenpäin. Ja miten tämä yksityisen sektorin liikkumavara sitten liittyy kansalaisyhteiskuntaan? Valitettavasti kuulee aivan liian usein tapauksista, joissa yritykset, aktivisteja yrittävät vaientaa. Me olemme kuulleet pelottelusta, väkivallasta ja me tiedämme jopa, että joskus on tapahtunut murhiakin. Jos yritykset rikkovat ihmisoikeuksia, eivätkä joudu siitä vastuuseen, niin sitten äh, tämä aina tulee äh, Äh, olemaan hyödytöntä. Siksi ei ole mitenkään radikaali vaatimus vaatia sitovia sääntöjä, vaan se on ihan looginen vaatimus, kun katsoo sitä, mitä maailmanlaajuisesti tapahtuu. Jos yksityiselle sektorille annamme mahdollisuuden vetäytyä vastuusta, niin silloin luomme negatiivisia kannustimia ja vältitämme väärän viestin. Tarvitsemme vahvoja kansainvälisiä sopimuksia tällä alalla säännelläksemme tilannetta osoittaaksemme, että täytyy olla jotkut vähimmäispelisäännöt, joita kaikkien on noudatettava. Sitten lyhyesti Euroopan liikkumavarasta. Muistan ensimmäisen keskustelumme täällä valiokunnassa noin kuukausi sitten. Silloin useammat kollegat eri ryhmistä sanoivat, että kansalaisyhteiskunnan tila äh, Euroopassa on nostettava esiin myös tässä mietinnössä. Kyse on meidän omasta äh, uskottavuudestamme ja kollega Frunzulikahan asian oikein hyvin äsken perusteli. Esimerkiksi äh, tehtiin ehdotus, että mietinnön otsikkoa muutettaisiin, pyytäisimme muutosta sille valiokuntien puheenjohtajakokouksessa niin, että kattaisimme ajankohtaisen ja polttavan aiheen, mutta valitettavasti näistäkään kompromisseista oikein käy ilmi, mikä esittelijän kanta on tätä valiokunnan esittämää pyyntöä silmällä pitäen. Haluaisin eh, tietää, miksi Euroopan tilannetta ei tässä oikein käsitellä. Miksi Euroopan parlamentti eh, haluaa jättää ulkopuolelle kiireellisen ja vakavan eh, kysymyksen ja mieluummin katsoo meren taakse eteläisiin maihin eikä siivoa ensin omaa kotipesäänsä. Kiitoksia. Ähm, äh. Kiitos. Meillä oli muita meppejä, mutta Onko Rosario Bento täällä? Hän on DEFCO-pääosastosta ja hän vastaa paikallisviranomaisesti. Ehkä haluatte lisätä jotain. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän eh, ja sen äh, esittelee tästä mietinnöstä, olemme tästä kovasti iloisia. Se tulee hyvään saumaan, koska siinä tartutaan yhteen kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, joka kansalaisyhteiskunta ratkaisuilla äh, on edessään, ja siinä myös tunnustetaan työ, jota on jo tehty, että tuettaisiin yhteiskunta. Se on tärkeässä asemassa koko EU:ssa ja nyt on poliittinen tilanne käsitellä tätä kapenevaa toimintakenttää. Haluaisin vain mainita, että me olemme hyvä julkaiseet kansalaisyhteiskuntakertomuksen 28. huhtikuuta. Siinä korostetaan kaikkea työtä, mitä on tehty sen jälkeen, kun hyväksyttiin tiedonanto kansalaisyhteiskunnasta kumppanimaissa 2012. Ja viime viikolla, tai oikeastaan tällä viikolla, ei kyllä viime viikolla 11. kesäkuuta neuvosto hyväksyi päätelmät ja jälleen sitoutui vahvasti vahvaan kansalaisyhteiskuntaan ja ilmaisi syvän huolen koskien tästä kansalaisyhteiskunnan kapenevasta toimintakentästä monissa maissa. Myös YK on jäsenvaltioita on tarttumaan tähän kysymykseen. Vielä mainitsisin sen, että YK on konsensus kehityspolitiikasta toista EUn sitoumuksia ja jäsenvaltioiden sitoumuksia, jotta tuettaisiin avointa toimintamahdollisuuskenttää kansalaisyhteiskunnalle ja toimittaisiin avoimella tavalla päätöksenteoprosessissa ja tässä mielessä mietintö on hyvin laadittu ja osoittaa Euroopan parlamentin tunteman huolen näistä tärkeistä kysymyksistä, kun kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet ovat todellakin kaventuneet. Kiitoksia tästä tilaisuudesta. Kiitoksia oikein paljon ja sitten Andrea Rossi ulkosuhdehallinnosta on myös täällä. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitos oikein paljon. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää äh, siihen, mitä kollegani Defkosta sanoi. Hän käsitteli kaikkia näitä viimeisimpiä kehityssuuntauksia, erityisesti neuvoston päätelmiä, jotka vahvistavat EUn ja sen jäsenvaltioiden selkeän sitoumuksen äh, siinä, että kansalaisyhteiskunta on tuettava ulko suhdetoimissa. Siksi toivotamme tervetulleeksi parlamentin mietinnön tästä aiheesta. Kiitoksia. Kiitos. Teresa, haluatko äh, vastata tai vastata kollegoille? Kyllä, kyllä, kyllä. Toki kiitos paljon. Suuret kiitokset kaikille, jotka olette osallistuneet keskusteluun ja tähän työhön ja olen ihan täysin samaa mieltä varjoesittelijä esittelijäni, varjoesittelijä toverini kanssa tässä vieressä. Ja kun puhutaan siitä, että Eurooppa esimerkiksi, tätä ei ole otettu huomioon, niin kompromississa 12 puhumme juuri maailmanlaajuisesta, eli worldwide. Ja kun nyt puhutaan kansalaisyhteiskunnasta, niin täytyy ymmärtää kansalaisyhteiskunta hyvin laaja, laajalti. Ja näin minä olen kompromississa ajatellut, jos useimmat tarkistukset ähm, mielestäni tässä tulevat huomioon otetuiksi. Emme me osoittele tässä nyt sormella yhtään, yhtäkään erityistä maata tai aluetta, lipevaliokunta äh, huolehtii asioista omalta osaltaan. Mielestäni äh, tässä kuitenkin kompromississa sanotaan äh, asia yleisellä tasolla – ja kun puhutaan paikallistrategioista, niin tämäkin tarkoittaa paikallistrategiaa maailmanlaajuisesti. Eli asioita tässä käsittelemme maailmanlaajuisesti jatkuvasti, emme me tässä mihinkään muuhun pyri. Me pyrimme yksinomaan siihen, että tämä mietintö kun kerran puhutaan kehitysvaliokunnasta eikä kansalaisvapauksien valiokunnasta, jossa muuten työskentelen sielläkin, mutta nyt kyse on kehitysvaliokunnan työstä ja me huolehdimme tästä asiasta tältä, tältä kannalta. On koko joukko järjestöjä, jotka todella ha- haluavat että puhumme tästä asiasta sen oikealla nimellä, eli kompromississa 13 vaikkapa sukupuolen kohdistuva väkivalta, mielivaltaiset pidätykset, internetin pääsyn rajoittaminen ja niin edelleen. Ja tässä käännymme hallitusten puoleen, mutta myös muiden ää, ää, tahojen puoleen, jotka eivät ole hallitustahoja, jotka pyrkivät äh, marginalisoimaan äh, nämä äänet. No jos haluatte joistain tietyistä maista tehdä sitten omat mietintönsä tehkää niin, tehkää ehdotuksia, mutta tässä oma-aloitteisessa mietinnössä tarkoitus on puhua globaalisti ja me huomenna varjoesittelijöiden kokouksessa voimme tosiaan sitten vielä hioa yksityiskohtia ja minä olen ehdottomasti avoin ja valmis kuulemaan kaikki teidän ehdotuksenne. Kiitos paljon. Okay, with that, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon kaikille kollegoille ja kiitoksia edustaja Jiminesille esittelijälle. Keskustelut äh, varmasti jatkuvat ennen äänestyksiä. Äänestämme 30. Äh, elokuuta lomien jälkeen. Kiitoksia, kiitos komissiolle ja äh, ulkosuudenhallinnolle. Ja nyt menemme viimeiseen kohtaan esityslistalla. Esityslista 10, kyselytunti. Kysymys on minulta, en aio lukea teille kysymystä, mutta kyse on eri Afrikan maiden nälä nälänhädästä ja humanitaarisesta tilanteesta ja Jemenistä. Ja monet tarinat, joita kuulemme paikan päältä siitä, että apu ei päädy perille. Rova Andrula Kaminaala joka on ollut jo useasti äh, valiokunnissa, joka vastaa Afrikan ja Tyynemeren maista muun muassa ja Karibianmeren maista. Minulla on vielä äh, lisäkysymyksiä Somaliasta ja Somalimaasta sen jälkeen, kun olette puhuneet. Olkaa hyvä. Use your microphone, please, for the interpreter and so forth. Äh, laittakaa mikrofoni päälle, olkaa niin ystävällinen. I will touch on a number. Kiitoksia otan esille eri kysymyksiä liittyen näihin nälänhätätilanteisiin, mutta lyhyesti sitten kun viimeksi täällä olin, silloin me ottimme esille sen seikan, että hyötyt varat olivat todella liian alimitoitettuja koskien kaikkiakin rahoittajia ja lahjoittajia. Sitten kerron, mitä tällä välillä on päässyt tapahtumaan. Sen jälkeen, kun viimeksi olin täällä, komissio on aika huomattavastikin tehostanut rahoitusta nälänhätätilanteiden hyväksi. Tällä hetkellä globaalisti ajatellen nälänhätätilanteet ovat yhdessä kolmasosassa. Yksi kolmasosa on rahoituksen kannalta kunnossa, kun olin täällä viimeksi puhuttiin reaktiosta tilanteeseen. Kyse ei ole vain rahoituksesta, vaan tähän liittyy myös pääsy, mahdollisuus välittää apua paikan päälle, tarttua taustalla oleviin syihin, jotka vaikuttavat nälänhätään. Ja sitten alueelliset vaikutukset, palaan tähän vielä tarkemmin jatkossa. Siis jotkut näistä tilanteista vaikuttavat myös koko alueeseen sitten tarvitaan koordinaatiota kaikkien toimijoiden kesken paikan, päällä. Ymmärtääkseni teitä kiinnostaisi saada tietää, kuinka paljon komissio ja jäsenvaltiot ovat panostaneet näihin hätätilanteisiin, näihin hätätilanteisiin. Komission kannalta olemme reagoineet 665 miljoonalla, jolla myönnettiin 16 vuonna tähän, ja 300 miljoonaa humanitaarista apua ja 370 miljoonaa kehitysyhteistyöapua. Erittely neljän tapauksen kohdalla on seuraavana Jemen 116 miljoonaa, Etelä-Sudan 146 miljoonaa, Somalia 199 miljoonaa ja 207 miljoonaa sitten tämä viimeinen maa tietysti kun me puhumme nälänhädästä, meidän pitää tarkastella alueellisia eh, heijastusvaikutuksia, esimerkiksi Etelä-Sudanian konflikti ja nälänhätä oikeastaan aiheuttaa noin kahden miljoonan eteläsudanlaisen paon naapurustoon. Olemme myös rahoittaneet näitä alueellisia heijastusvaikutukset, joita kriisistä on syntynyt. Ja sitten kun tulee vielä, mitä tulee vielä näihin alueellisiin vaikutuksiin, 447 niin miljoonaa on pantu humanitaiseen apuun, jota ei anta vain näihin maihin, vaan jotta voidaan auttaa pakolaisia, jotka pakenevat näiden maiden tilannetta toisaalle. 447 miljoonaa jaettu etelä Sudanin 200 miljoonaa 142 Afrikan sarvelle ja sitten Chadin järvialueelle. Sitten tietysti jäsenvaltiot ovat myös reagoineet ja antaneet varsinkin paljon rahoitusta 736 miljoonaa kokonaissummana jäsenvaltioilta. Jos otan huomioon komission humanitaarinen ja kehitysrahoitus plus jäsenvaltioiden panos, kokonaispanos on 1,4 miljardia tätä tilannetta varten, niin se on noin 60 prosenttia koko humanitaarisesta äh, humanitaarisen avun suunnitelmasta. Siis varsin huomattava ponnistus sekä EUlta että jäsenvaltiolta. Haluaisin vain lyhyesti viitata Ugandaan Olin siellä perjantaina viime viikolla. Oli tällainen Unkarin solidaisuushuippukokous, jossa komissio oli edustettuna. Komissaari Stylianidis oli paikalla ja hän lupasi omasta puolestaan ja komissaari Mimitsan puolesta 85 miljoonaa lisärahoitusta, jotta voitaisiin reagoida tarpeeseen auttaa Ugandaa ottamaan vastaan eteläsudanlaisia pakolaisia. Itse asiassa viime vuonna yli 800 000 eteläsudanilaista ovat paineet Ugandaan. Tässä solidarisuushuippukokouksessa oli 350 56-58 miljoonaa dollaria, jotka luvattiin, jotta autettaisiin Ugandaa tässä tilanteessa, pakolaistilanteessa, ja kaksi kolmasosaa tästä tulisi EUlta, ja erittely oli 5 miljoonaa siis dollarista 25 miljoonaa euroa tai 5 miljoonaa dollaria komissiolta ja 195 miljoonaa jäsenvaltioilta. Jos sitten katsomme minkälaisia rahoituslupauksia tuli muilta rahoittajilta. On kiintoisaa nähdä, että Kanada, Maailmanpankki, Katar, Japani, lupasivat noin 10 miljoonaa sitten Etelä-Korea, Australia, Norja, noin viisi. Sitten Intiastakin tuli lupauksia, mutta pienempiäkin summia sitten Afrikan maalta, kuten Gabonilta, Kenialta. Jopa Somalia halusi auttaa Ugandaa näiden etelä kohdalla ja puoli miljoonaa pelkästään sitten Kiinalta. Joten tässäkin tilanteessa, joka on tämä viimeisin esimerkki, joka meillä on, kun käsitellään Etelä-Sudanian ja muiden pakolaisten tilannetta Ugandassa, niin EU, EU-komissio ja valtio edustavat kahta kolmasosaa rahoitussitoumuksista. Sitten, jos halutaan, kuinka paljon olemme tehostaneet toimintaamme hätätilanteissa suhteessa siihen, mitä alun perin annettiin rahoituksena. Jos otan vaikka vain Chadin alueen helmikuussa tehtiin 105 miljoonan sitoumuksi, 90 miljoonaa meni Nigeriaan tästä summasta. Ja sitten Afrikan sarvi alun perin helmikuussa sidoimme 82 miljoonaa maaliskuussa 165 miljoonaa, siitä 100 Etelä-Sudanille ja 65 Somaliaan, Keniaan ja sitten Jemenille huhtikuussa komissio lupasi vielä 70 miljoonaa lisää. Vuoden alussa annettiin rahoitusta, mutta sitten on vielä jatkossa korjattu rahoitusta reaktiona hät, nälän hätätilanteisiin. Sitten vielä yksi kysymys esille. Ketkä muut ovat reagoineet tilanteeseen? On mielestäni aika kiinnostavaa nähdä, miten muut globaalit lahjoittajat ovat tulleet mukaan Jebenin kohdalla. Ei-EU-lahjoittajien osuus oli 350 miljoonaa, tästä 80 prosenttia tuli Saudi-Arabiasta, USAsta, Etelä-Sudanin kohdalla sitten ei-EU-lahjoittajat oli noin 760 miljoonaa päärahoittajaa. Tässä oli USA, sitten Somalian kohdalla sama juttu, 300 miljoonaa ei EU-mailta, noin puolet tästä USAlta, sitten Nigerialle jälleen 270 miljoonaa ja USA oli tässä päälahjoittaja. Lopetan tähän, jos on kysyttävää, niin voin vastata. Um, niin, minulla on lisäkysymys nimittäin Somaliasta ja Somalimaasta erityisesti. Äh, vaalipiirissäni asuu paljon äh, äh, diasporan edustajia. yksi vieraili Somalimaassa ja hän tuli kertomaan hirveistä tilanteista, äh, nälänhätätilanteista. Tiedätte, että Somalimaa on erillinen äh, yksikkö Somalian sisällä, mutta sitä ei kuitenkaan tunnisteta itsenäiseksi valtioksi huolimatta äh, hyvän hallintavan mukaisista yrityksistä tehdä niin, mutta apu ei mene perille. Kuinka varmistatte, että apu päätyy todella paikan päälle? Seuraatteko sinne sitä, minne apu päätyy Somalimaassa? Ja tämä sama koskee muita maita. Um. Jokaisen maan kohdalla on huolella analysoitu, missä isommat tarpeet on, erityisesti mitä tulee koleraan. Somaliassa yleisesti ottaen luvut, joita meillä on käytössä, sanotaan että noin 50 000 ihmistä on saanut tartunnan tähän mennessä erityisesti maaseutualueilla, mutta sitä kyllä löytyy ihan koko Somaliasta. Itse asiassa Somalimaassa olemme tietoisia siitä, että on yhä suurempi koleraongelma. Olemme miettineet, miten tähän voisimme reagoida ja meillä onkin ohjelma 4,5 miljoonaa. Tämä liittyy UNICEFin äh, hankkeeseen, tätä kautta yritetään puuttua tilanteeseen. Me kyllä seuraamme siis todella valppaasti, minkälaisia tarpeita on ja missä, ja reagoimme sen mukaisesti. Itse asiassa, jos puhutaan vielä kolerasta, niin Etiopian puolella on myös yhä enemmän koleratartuntoja ja viestien mukaan tilanne pahenee. Kuitenkin Etiopian puolella Etiopalaiset eivät kutsu sitä koleraksi, vaan äh, akuutiksi vedestä johtuvaksi ripuliksi. Ja tähän nyt pyritään myös puuttumaan. Um, uh, niin olisi ehkä hyödyllistä, annoitte hyvin paljon lukuja Äh, olisi hyödyllistä, jos voisitte lähettää ne minulle ja sihteeristölle, jos teillä on kopio tästä. kun kollegat esittävät kysymyksiä sanovat, että jos vain kolmasosa tarpeista täyttyy, niin se ei kuulosta kovin hyvältä. Voisitteko kertoa, miksi näin tapahtuu, miksi vain kolmasosa tarpeista täyttyy ja voisitteko selittää, miksi ei Tiepo kutsu tätä vetiseksi äh, ripuliksi, miksi he eivät kutsusta koleraksi ja jos voisitte vielä palata Somalimaahan, teillä ei ehkä ole tätä tietoa, eh, mutta minua kiinnostaisi tietää, minne rahat menevät. Meneekö se kansalaisjärjestöjen kautta, koska Somaliman hallituksen on hyvin vaikea toimia globaalien järjestöjen kanssa, koska sitä ei ole tunnustettu. Eh, taas Somalimaa ei, Somalia ei eh, toimi Somalimaalla maassa, joten miten otetaan, päästään sinne paikan päälle. Haluaako joku muu esittää vielä kysymyksiä? Ei. No sitten olkaa hyvä. Thank you. With Kiitos. Tosiaan, miten mm, rahat saadaan kohteeseen eri kansalaisjärjestöillä on pääsy maan eri alueilla aina perille asti, joten kyllä meillä on kyky saada apu perille ja on sopimus siitä, että apu pääsee perille kaikkialla Somaliassa, mutta ilmeistä on, että jotkut alueet on äh, vaikeampi saavuttaa kuin toiset. Mutta niin kuin sanoin, erityisesti Somalian ja Somalimaahan äh, juuri punainen risti äh, saa toimitukset perille jos oikein muistan, joten meillä on hyvin yksityiskohtainen kartta siitä, kenellä on pääsy perille asti milläkin alueella ja kuka näin ollen on viime kädessä vastuussa, onpa kyse sitten ruoan, ruokatoimituksista tai muusta avusta. Ja käytämme todella eri kanavia. Somaliassa itse asiassa No, niin kuin on ymmärretty, tilanne on hyvin monimutkainen ja meidän täytyy myös vahvistaa koordinaatioponnistelujamme, niin meillä on 40 eri kansalaisjärjestöä, jotka tätä kartoitusta toteuttavat yhdessä somaliviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa huolehtiakseen siitä, että ei pääse syntymään alueita, joille apu ei pääsisi perille. Sitten tämä kolmannes lupauksista, jotka todella saadaan käyttöön, kun meillä ei ole pääsyä kaikilla alueilla ja joissain tilanteissa on konflikti käynnissä esimerkiksi luoteis Nigeriassa on konflikti, niin nämä mm, miljardi puolitoista miljardia jotka laskelmien mukaan tarvitaan nälänhädän lievittämiseen, jos pääsy on kaikkialle ja jos apu saataisiin paikalle. Niin tämä on tietenkin ihanne tilanne, mutta koska alueella on konfliktiista, konfliktiin liittyviä ongelmia, tarvitaan lisärahaa. Mutta ei tämä numero nyt niin alhainen ole kuin voisi näyttää. Minulla on myös konfliktikohtaiset numerotiedot täällä 30-50 prosenttia lupauksista toteutuu. Tämä joka vaihtelee. Myös mielenkiintoinen seikka, jota ehkä täällä on hyvä korostaa, kun me toimitamme ruoka-apua, vaikkapa pyrimme varmistamaan sen, että ihmiset aina kun mahdollista, voivat samalla kehitellä itseään, itselleen elinkeinoa, jotta eivät olisi aina täysin riippuvaisia humanitaarisesta avusta. Joten vaikkapa Nigeria, FAO siellä on jakanut puolelletoista miljoonalle ihmiselle siemeniä, jotta he voivat istuttaa kasveja. Ja nämä samat ihmiset saavat sitten myös ruoka-apua, jotta eivät Ähm, söisi näitä siemeniä sen sijaan, että istuttavat ne. Joten aina kun kentällä tilanne vain sen mahdollistaa, me pyrimme auttamaan ihmisiä elinkeinon hankkimisessa, jotta eivät he jatkossa olisi äh, riippuvaisia ruoka-avusta. Tämän lisäksi Eh, kaikki nämä numerot, tiedot tietenkin myös heijastelevat sitä, mitä kehitysavun kautta tehdään ja me tarkastelemme tilannetta jatkuvasti nähdäksemme, missä tilanne on mahdollisesti eh, vakautunut ja missä taas eh, ehkä ihmiset voisivat palata kotikylinsä, kotikonnuilleen ja täällä sitten äh, mahdollisesti kehitysapua voitaisiin käyttää vaikkapa infrastruktuurien korjaamiseen, koulut ja sairaalat ja niin edelleen. Eli pyrimme siis paitsi antamaan välitöntä apua, myös hiukan pidemmän aikavälin apua. Mm. Tässä, tässä vastasin toivokseni. Yes. Jos voisitte nuo äh, luvut lähettää, niin se olisi hyvin äh, hyödyllistä ja lisätiedot Somalimaasta. maasta olisi myöskin hyödyllistä. Äh, kiitos oikein paljon tästä. Me seuraamme tätä ja esitämme ministereillemme maissamme kysymyksiä myös siitä, mitä he tekevät äh, tämän hirveän tilanteen äh, helpottamiseksi. Seuraava kohta, muut asiat. Minulla ei ole tietoa mistä muista asioista, ei. Ja seuraava kokous on maanantaina 19.30 äh, Strasbourgissa. Meillä on äänestykset ja sitten seuraavat kokoukset 12. heinäkuuta koko päivän ja 13. heinäkuuta äh, aamupäivän. Kiitoksia ja tapaamme sitten ensi maanantaina Strasbourgissa.